So, so, so, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen an einem sonnigen Montagnachmittag. No niin, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa, kokous on tässä alkamassa. Alsiire Kaspari on tämä salin nimeltään. Ja nyt voimme reippaasti käydä esityslistan kimppuun. Ensin esityslistan hyväksyminen. Näin esityslista on hyväksytty. Ja sitten mainitsen kahdesta päätetystä asiasta 19. päivä 4. eli ensi viikolla järjestetään tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa ja aiheena suojelu. Toivottavasti monet pääsette paikalle tuolloin ja voimme kansallisten parlamentin edustajien kanssa tätä suurta aihetta tarkastella mielessä pitäen seuraava iso ilmastokonferenssi. Tämän lisäksi päätettiin workshopista. Se on kolme direktiivi aiheena ja tämä asia tulee käsittelyyn tänään tällä viikolla keskiviikkona kello 14-16.30 ylemmässä kerroksessa Jan 6 Q2 salissa siis. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni pääsisi paikalle tuolloin. Chris Davis, ähm, puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Just in general under this heading, Chairman, I'd, I'd like you to make a... Mitä tästä mm, otsakkeesta tulee, niin puolueiden puheenjohtajat ja puheenjohtajisto käsitteli näitä asioita. Ja parlamentin politiikka pitäisi olla sellaista, että me informoimme neuvostoa. Tämä ei ollut suunniteltu nopeaan käsittelyyn. Viime viikolla sitten Strasbourgissa direktiivi, joka oli maatalousalalta ja me annoimme ensimmäisen merkimme siitä, että me tuemme tätä ja pidimme e, Siis korrelaatiotaulukoiden mukaanotto, me hyväksymme sen. Ja tällä tavalla yleinen periaate syntyi. No niin, tässä tulee hedelmän mehuista direktiivi nyt ja mietinnössä on ehdotettu korrelaatiotaulukoiden poistamista – en tiedä, puheenjohtajakonferenssi ei ole oikein tarkkaan kertonut meille, mitä poliittisesti tässä kysymyksessä on tehty. Ja nyt mä pyydänkin, että me saisimme jäsenillemme ja poliittisille neuvonantajille tiedon siitä, että mitä puheenjohtajakokouksessa on tästä oltu mieltä näistä korrelaatiotaulukoista jotta meillä sitten ei tässä valiokunnassa kävisi niin, että me toimimme johtajiemme vastaan. Uh, Kiitos ehdotuksesta ja ehkä huomenna koordinaattoreiden kokouksessa voidaan tämä aihe ottaa esille ja sitten lainenkin keskustella siitä. No niin, Rova Sohioko, niin tervetuloa teillekin tänne. Bonjour. Uusi jäsen, koska Rouva Svin palasi Ranskaan. Ja nyt olette tässä hienossa valiokunnassa mukana uutena jäsenä. Tervetuloa ja onnea ja menestystä. No niin, ja sitten ollaankin jo kohdassa kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen 7. maaliskuuta pidetyn ja 24.26. tammikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjat, jos mitään kommentteja ei ole, katsotaan pöytäkirjat hyväksytyiksi. Sitten kohta neljä. Jätteiden syntymisen ehkäisemisen ja kierrätyksen teemakohtainen strategia. Koordinaattoreiden kokouksessa esitettiin, että komissio kutsuttaisiin paikalle, jotta voidaan aiheesta keskustelua käydä. ja Soledad Blanco, joka ympäristöpääosastossa johtajana toimii, saakin nyt alustuspuheenvuoron tähän aiheeseen. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos valiokunnalle tästä kutsusta. me esitämme tämän raportin pääasialliset tulokset Raportti otettiin, hyväksyttiin 19. tammikuuta tänä, tässä, tänä vuonna ja se jaettiin muille toimielimelle. Ja se on ra- raportti strategiasta, joka hyväksyttiin syyskuussa 2005 yhtenä seitsemästä strategiasta, jotka kuuluvat ympäristöön liittyvään strategiaohjelmaan. Pääasiallinen tavoite oli se, että EU muuttuisi kierrätysyhteiskunnaksi ja, ja jäteitä käytettäisiin resurssina. Ja tämä raportti, joka teillä on nyt edessänne, siinä on tiivistelmä pääasiallisista asioista, joita komissio on tehnyt tämän strategian täytäntöönpanemiseksi, ja toinen osa, jossa on analyysi pääasiallisista vaikutuksista sekä jätteen hallinnossa että jätteen käsittelyssä, ja siinä on myös suosituksia tuleville, tuleville, tuleviksi toiminnoiksi. Ja siinä on myös tilastotietoja, tilastotietoja, jotka liittyvät jätteiden käsittelyyn eri jäsenvaltioissa. Haluaisin kertoa ihan lyhyesti tämän raportin pääasiallisista osista, näistä kolmesta osasta, jonka juuri mainitsin. Eli ensinnäkin, mitä tulee näihin toimintoihin, joita komissio on jo tehnyt tämän temaattisen strategian äh, toimeenpanemiseksi komissio on 2005 vuodesta lähtien tehnyt paljon ponnistuksia, jotta se voisi modernisoida ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä, joka hyväksytään tämän strategian jälkeen tai sen hyväksymisen jälkeen. Ja pääasiallinen osoitus tästä on 2008 vuonna tämän jätepuitedirektiivin hyväksyminen. Se on yksinkertaistanut ja selventänyt jätepolitiikkaa. Tämä direktiivi esittää jätehierarkian, ja se velvoittaa jäsenvaltioita modernisoimaan oman jätteenhuoltojärjestelmänsä ja ottamaan käyttöön uusia ohjelmia vuoteen 2013 mennessä. Tämä pääasiallinen lainsäädäntö, se on luotu ja myöskin siinä otetaan huomioon elinkaariajattelu. Ja uudet tavoitteet kierrätykselle, erityisesti elektronisen jätteen kierrätykselle, on otettu mukaan tähän arviointiin, joka on tällä hetkellä, siitä on käyty ensimmäinen käsittely tällä hetkellä ja se on menossa juuri toiseen käsittelyyn, eli tämä V-direktiivi. Jos katsomme tätä edistystä, jota on tehty tämän jätehierarkian osalta, niin haluaisin sanoa, sanoa muutaman kommentin, jotka liittyvät tähän jätteiden hallintoon. Jätteiden tuottaminen, joka on yksi pääasiallisista, siis sen vähentäminen on yksi pääasiallisista tavoitteistamme. Sen osalta hyväksyttiin raportti viime kesäkuussa ja se osoittaa tämän kuvan, joka tällä hetkellä tilanteesta on. Meidän pitää myöntää, että jätteen syntyminen tai sen lisä, se on lisääntynyt lähes kaikissa jäsenvaltioissa ja tämä on hitaampi, tai edistyminen on hitaampi kuin bruttokansantuotteen nousu. Eli se on jätteen kerääntyminen ja jätteen kerääminen. Euroopan unionissa ei ole vielä pystytty pudottamaan jätteiden tai vähentämään jätteiden kerääntymistä, ja meidän pitää jatkaa tilanteen valvomista, koska tässä, tällä hetkellä emme pysty katsomaan tai sanomaan, että onko tämä todellinen kehitysnäkymä vai onko tämä vain osoitus siitä, mitä on tapahtunut kriisin, talouskriisin aikana. Jätteiden vähentäminen, vähentyminen eri maissa suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin tämä heijastuu jätteen kerääntymisen eri äh, kotitalouksissa. Vuosittain tämän lukema on yli 5 kilogrammaa, siis, äh, ja tämä on, tätä voidaan verrata, verrata Yhdysvaltojen lukemaan 750, mutta jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja, 300 kiloa viiva 800 kiloa ovat lukemat jäsen, eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä raportissa on arvioita paikallisviranomaisilta jätteiden syntymisen ehkäimisestä. Ainoastaan yksi jäsenvaltio, Saksa, on pystynyt lopet- laskemaan jätteiden kerääntymistä noin 10 prosentilla 10 vuoden aikana. Mitä tulee jätteiden hallintoon, niin yleisesti jätteiden kierrätys e-, Euroopassa on lisääntynyt. 2008 38 prosenttia on arvio jätteiden kierrätysasteesta, joka on edistyminen, jos verrataan edistynyt vuodesta 2005, jolloin se oli 5 prosenttia vähemmän ja 18 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1995. Eli tämä on hyvä uutinen jätteen kierrätyksessä ja myös kaatopaikalle viettyjen jätteiden määrä on vähentynyt vähen 50 prosentilla vuodesta 2005 40 prosenttiin, ja kun verrataan 95 vuoden tasoon, niin se oli 60, yli 60 prosenttia. Eli tässä on edistytty. Mutta paras tulos on saatu jätehuollossa eri jäsenvaltioiden välillä on eroja. Siis joissakin jäsenvaltioissa on, on lopetettu kaatopaikkatoiminta heidän alueeltaan, kun taas joissakin jäsenvaltioissa vielä luotetaan jäte, kaatopaikka järjestelmiin. Me ryhdyimme analysoimaan, mitkä ovat resurssit näissä eri, näillä eri aloilla ja olemme tulleet siihen päätelmään, että se riippuu siitä toimenpiteiden valikoimasta, jota on käytetty. Eli on veromenetelmiä, koulutusmenetelmiä ja niin edelleen, joilla pyritään liikkumaan kohti kulutusyh- äh, kierrätysyhteiskuntaa. Tässä selonteossa on joitakin äh, suositelmia tuleville jätepolitiikalle. Ensimmäinen on sellainen, joka liittyy resurssitehokkuuteen. Ja tässä asiassa jätteiden kierrätyksen vuoksi tarvitaan, että on tarpeellista, että tulevaisuudessa resurssien käyttöä pyritään vähentämään. 75 prosenttia on tavoite, vähennystavoite seuraavien 15 vuoden aikana. Lisäksi pitää lisätä markkinaosuutta näiden äh, kierrätytteen materiaalien osalta. Eurooppalaiset äh, politiikat tukevat tätä lähestymistapaa. Kunnianhimoiset tavoitteet, joita Euroopan unionilla on äh, kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi, sitä voidaan tukea paremmalla jätehuollolla, koska kaatopaikkojen käyttö voi tuottaa 90-11-30 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen osalta tulevaisuudessa. Materiaalien kierrätys, joka muuten siinä on paljon potentiaalia ja sillä voidaan todella vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tulevaisuudessa. Tulevat jätepolitiikat yhdistyvät paremmin näiden materiaalien vaikutteisiin. Tässä, tällä alalla asetetaan paljon tavoitteita, jo, joilla pysy, pyritään vaikuttamaan näiden jätemateriaalien koko elinkaaren ajan ja pyritään lisäämään tietämystä näistä ympäristövaikutteista. Ja mitä sitten tulee täytäntöönpanoon, tästä selonteosta käy ilmi, että täytäntöönpano on ensisijainen tavoite. Me olemme vahvistaneet pyrkimyksiä lisäämään tätä täytän, direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa 25 prosenttia ympäristöalan rikkomuksista liittyvät jätehuoltoasioihin vuonna 2005. Emme halua kuitenkaan keskittyä ainoastaan rikkomuksiin jäsenvaltioiden motivoimiseksi, vaan haluamme aloittaa ja auttaa jäsenvaltioita löytämään ratkaisuja erityisesti e- edistyneimpien jäsenvaltioiden kokemusten avulla. Meidän pitää siis tehdä enemmän, mutta tietysti tähän liittyy vaikeuksia, jotka liittyvät näihin resurssipulaan, joka meillä on. Eli lopuksi voitaisiin sanoa, arvoisa puheenjohtaja, että pääasialliset haasteet ovat nyt se, että saadaan konsolidoitua jätepolitiikat toisaalta ja sitten, että saimme, saimme linkitettyä näitä politiikkoja muihin tärkeisiin politi- Ja näitä tavoitteita pyritään saamaan, niihin, niin, niihin pyritään saamaan käytännöllisiä toimia toteutettua. Toisaalta on integroitava paremmin resurssi, tehokkuus näihin jätepolitiikkoihin ja tiedonannon jälkeen on aloitettu paljon aloitteita jätehuollon alalla ja toimintasuunnitelman osalta tässä panostetaan materiaalien uusia käyttöön ja tähän liittyy myös resurssitehokkuuden tehokkuuden kappale ja erityisesti ympäristön pääosalla me panostamme innovointeihin raaka-aineiden alalla. Me arvioimme tavoitteet direktiivin puitteissa vuonna 2015 vuodelle, ja tämä on tilaisuus, jossa pystytään arvioimaan myös muita tavoitteita, jotta takaamme lainsäädännön yhdenmukaisuuden, ja näitä tämän jätepuitedirektiivin täytäntöönpanoa valvotaan ja myös kansallisia suunnitelmia valvotaan. Ja me takaamme, että EUn varat, jotka auttavat jäsenvaltioita täytäntöön panemaan tätä direktiiviä, että niitä käytetään tehokkaasti jätehierarkian varmistamiseksi. Tämä oli ihan lyhyt tiivistelmä tämän selonteon sisällöstä, mutta tietysti vastaamme mielellämme kysymyksiä, jos teillä sellaisia on. Kiitos. Ja, Frau Blanco, vielen Dank für die Präsentation. Kiitokset tästä kertomuksen esittelystä. Jätteet todellakin on ympäristöpolitiikassa yksi tärkeistä aiheista ja sillä on selviä yhteyksiä ilmastokysymyksiin ja ympäristökysymyksiin yleensäkin. Lorenz on pyytänyt puheenvuoroa ja muitakin puheenvuoropyyntöjä oli. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluaisin tähän vielä palata. Tässä on kaksi asiaa, mitkä ovat aivan oikein. Minä kuulin pääosastosta ympäristöpuolelta, että todellakin siellä on hyvin suuri pula työntekijöistä ja se, että eh, ryhdytään eurooppalaisia eh, sääntöjä tarkastelemaan, niin ei itse, ei, siihen ei ole voimavaroja. Toinen asia sitten on, että olen aivan samaa mieltä, että tässä on hyvin vaikea aihe. Ja e, tässä Eurooppa on tehnyt e, omia sääntöjään ja päättänyt ne toteuttaa. Tämä kuitenkin, nämä ovat siis ainoastaan nämä positiiviset e, kommenttini muilta osin sitten on, olen seurannut jätepolitiikkaa ja minun mielestäni tämä on nyt menossa huonompaan suuntaan. Minkälaiset erot ovat uusien ja vanhojen jäsenmaiden maiden välillä tai Ranskan ja Saksan välillä? Niin nämä ovat suurempia kuin Saksan ja Bulgarian väliset erot. Vanhat jäsenmaat ovat hyvin suurissa ongelmissa, kun ne panevat direktiiviä täyttöön, ja hyvin paljon ongelmia siihen liittyy. Koska toimivalta ja standardien määrittely, sehän on aina kansallisessa päätäntävallassa. Sitten jos katsomme, miten ministerineuvostossa keskustelut ovat menneet, niin jos puhutaan eh, materiaaleista, raaka-aineista, niin ministerit puhuvat mitä puhuvat. Ja sitten vähän myöhemmin sitten ministerit päättävät romuasioista. Ja jälleen kertaan, kerralleen ei päästy sopimukseen siitä, mikä on yksinkertainen eurooppalainen lainsäädäntö. Täytyisi jäsenvaltioiden katsoa itseään peiliin erityisesti vanhoissa maissa ja juuri siitä, että miten tässä nyt ei vieläkään ole päästy eteenpäin. Komissio ja sen työntekijät seuraavat, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Komissio niin ei ihmettelen sitä, että komissiolta ei ole tullut ehdotusta tällaista hyvin laadukkaasta direktiivistä. Tätähän on 20 vuotta jo väännetty. Ja eikä tässä nyt ihan kaikesta voida puhua, mutta kyllä tässä on paljon tehtävä työtä. Ei meillä riitä se, että meillä on lyhyen välin tavoitteita. Tarvitsemme pitkän matkan suunnitelmia. Tarvitsemme joustoa Siis kaikkihan tekevät aivan mitä sattuu, kun minkäänlaisia selkeitä sääntöjä ei ole olemassa. Hyvä puheenjohtaja. Tässä Saksassakin ongelmaa työnnetään sinne tänne, koska ei meilläkään ole mitään selkeitä sääntöjä. Joten tämä on nyt huono tilanne ja siksi meidän täytyy tukea komissiota – siihen suuntaan, että vihdoin viimein saataisiin säännöt. Pitäisi ainakin panna täytäntöön se, mitä on jo kauan sitten päätetty. Vi- Kiitos. Vittorio Prodi seuraavana, olkaa hyvä. Three minutes, if possible. Molto brevemente. Kolme minuuttia, jos mahdollista. Kiitokset ja kiitokset myöskin komissiolle kertomuksesta. Esittäisin omalta osaltani muutaman eh, ehdotuksen, joiden pohjalta kansalaisetkin voisivat ymmärtää, että kyse ei niinkään ole jätteistä, vaan resursseista. Ja tämä kierrätys, nykyteknologia kyllä mahdollistaa sen, eh, kuka eh, mitenkin toimii, kuka toimii järkevästi ja viisasti ja kuka ei. Ja uskoisin, että tältä pohjalta voisi olla mahdollista mm, toimia ja määritellä tariffit ja hinnat jätteiden osalta. Näin kansalaisenkin kannalta katsottuna ajatus konkretisoituisi, eli että todellakin kyse on jätteestä, ja niille jätteille annetaan arvo kierrätysasteen mukaan ja sen mukaan, miten jätteen käsittely ylipäätään mm, järkevästi on hoidettu. Kiitos. Grazie. Tän... Ehm, ja Kristeis, olkaa hyvä. I uh, repeat very much. Minä toistan se, mitä Karl Heinz jo sanoi. Olen hyvin paljon samaa mieltä tästä lainsäädännön täytäntöönpanosta. Se on epätasa-arvoista, on joitakin hyviä esimerkkejä tästä ja jotakin huonoja esimerkkejä. Ja me saimme viimeisimmän esimerkin Italiasta, joka osoittaa sen, kuinka paljon, kuinka huonosti tilanteet voi, tilanne voi olla. 2009 komissio katsoi sellaisia asioita ja suositteli, että jäte huolto virasto perustettaisiin. En ole virastoja vastaan, mutta täytyy sanoa, että tässä paperissa argumentit olivat melko vakuuttavia. Ja kun otetaan huomioon se, että kuinka vaikeaa Euroopan unionilla on ollut tehdä näitä rikkomustoimenpiteitä, niin ehkä tällainen virasto voisi hyvinkin olla käytännöllinen miksi komissio ei ole ehdottanut tällaista esitystä? Onko se siksi, että se tietää, että tämä äh, saisi vastustusta neuvostolta? Ja tämä osoittaa taas jälleen kerran, että komissio sanoo, että no niin, neuvosto ei tykännyt tästä, joten emme halunneet esittää tätä sen sijaan, että se e- esittäisi ideoita, hyviä ideoita. ja Olisin kiinnostunut kuulemaan vastauksenne. Thank you. Last question. Ja sitten seuraava kysymys, olkaa hyvä. Ja viimeinen sellainen. Bardzo. E, materiał, który dzisiaj został nam przedstawiony w Kiitoksia. Me kaikki ymmärrämme, kuinka vaikeaa tämä jätehuolto on aiheena. Meillä on paljon asioita, joita en ollenkaan ota huomioon talouselämässä. Jäsenvaltiot eivät ymmärrä sitä, että tämä on kuitenkin taloudellista toimintaa. Ei se ole pelkästään mikään taakka, vaan meillä on tässä kysymyksessä sellainen toiminta, joka, joka voisi edistää kehitystä muilla sektoreilla. Hyvin vaikea tässä on investointien kautta edetä. On myös sellaisia ongelmia, uusia kaatopaikkoja ei pystytä perustamaan, sellaisten aika on ohi. Me tarvitsemme uutta tekniikkaa, eikä, eikä voi olla niin, että kaikki jätä sen kun pinotaan johonkin. No mitä sitten tässä kertomuksessa on meille esitetty? Hyvin monet eh, jäsenvaltiot eh, ovat jättäneet nämä määräykset täytäntöön panematta ja hyvin monet ovat myös todenneet, että tässä on eurooppalaista oikeutta käytetty, mutta sitten kuitenkaan jäsenvaltiot eivät ole panneet täytäntöön tätä. Ja jos on pantu täytäntöön, niin johdonmukaisesti ei kuitenkaan tilannetta valvota. Meillä on myöskin tällaisia jätevirtoja. Jos jossakin maassa määräykset on pantu täytäntöön jossakin maasta, niin siitä maasta sitten viedään toiseen maahan, jossa valvonta on vähäisempää. Siitä syystä meidän täytyy olla tietoisia siitä, että yhteiskunnan on valvottava näitä asioita. Meidän täytyy vaatia jäsenvaltiolta, että jätehuoltoa valvotaan, aivan kuten määräyksien mukaan pitäisi tehdä. Danke, Frau. Kiitokset. No niin, komissiolle nyt sitten mahdollisuus vastata. Olkaapa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tuesta, jonka herra Florence esitti kiitti komissiolle tehdystä työstä. No niin, voimme yhtyä sen, mitä herra Florence esitti, eli täytäntöönpanoaste ei ole riittävän hyvä ja jäsenmaiden väliset erot suuria. Olemme kampanjoita järjestäneet jäsenmaissa viime vuosina. Näin on tehty juuri siksi, että olisi mahdollista päästä hyvin tuloksiin ja sitten jakaa näistä kokemuksia muiden kanssa. Myöskin mikä on tuottajavastuu, järjestelyjen tilanne ja sitten verotusasiat. E, mutta on totta, että tämä täytäntöönpanovaje, se on ongelma nykyisellään on myöskin viiveitä eh, sen suhteen, miten lauta, la, lainsäädäntö on täytäntöön pantu. Esimerkiksi direktiivistä puhuttaessa voidaan todeta, että takaraja lainsäädäntön asettamiselle oli vuoden loppu, viime vuoden loppuun mennessä, ja tähän mennessä vain viisi eh, jäsenmaata on direktiivin suoraan saatantosaksi kansalain lainsäädäntöä. Kahdeksan maassa notifikaatio on tapahtunut osittaisesti tähän mennessä. Eli tällaisia viiveitä on ja me seuraamme tilannetta, joudutaanko mahdollisesti rikkomusmenettelyyn. Toteaisin myöskin, ja tässä vastaus herra Prodille, Kyllä teemme varsin paljon, kun pyrimme muuttaa suhtautumistapaa jäsenmaissa eh, sikäli, että jäte ei olisi, eh, olisi vain säilytettävä asia, vaan se tulisi nähdä resurssina. Ja tässä muistuttaisin siitä, että nyt ensimmäistä kertaa olemme hyväksyneet näitä eh, kriteereitä jätteisiin nähden alumiinin ja metalliromun osalta. Viime viikolla viime vaihe komitologia menettelyssä tässä asiassa saatiin aikaan ja se on varsin hyvä asia, kun asiaa strategisesti tarkastellaan. Tärkeistä metalleista oli kyse kierrätyksessä siis nyt on olemassa määräys, joka mahdollistaa sen, että nämä voidaan ottaa etevalvonnan ulkopuolelle ja näitä aineita voidaan hyödyntää uudelleen raaka-aineena. Ja sitten herra Davisille eh, mahdollisen viraston perustamisesta toteaisin, että komissio ei ole hyväksynyt ajatusta eh, siitä, että voitaisiin ajatella tällaista tahoa jätekysymysten täytäntöönpanoa varten. Olemme toteuttaneet tutkimuksia tähän hankkeeseen liittyen vuonna 2009 ja eh, vastaukset saatiin viime vuonna ja nyt edelleenkin tarkastelemme sitä, olisiko hyvä tällaisiin uusiin rakenteisiin mennä, koska tiedetään, että tarvittaisiin varsin vahva, vakaa ehdotus, jotta sitä voisi eri, monen eri tavoin analysoida ja myös vasta-argumentteihin se pätisi. Ja nyt parhaillaan määrällisesti tarkastelemme taloudellisia hyötyjä, ja mitä kaikkia haittaa tapahtuu siitä, että täytäntöönpanossa ei kunnolla ole onnistuttu. Kustannushyötyanalyysiä ollaan tekemässä. Ja sitten lopulliset tulokset todennäköisesti saadaan tämän vuoden syksyllä. Ja niin kuin komissaari omassa puheenvuorossaan vähän aikaa sitten totesi, tämän pohjalta sitten vielä tämän vuoden aikana komissio tulee asiasta ehdotuksen tekemään. Eli olemme varsin vakuuttuneita siitä, että Unkarin viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi ovat osoitus siitä, että uusia aloitteita tarvitaan, jotta pidetään huolista, että lainsäädäntö paremmin myös täytäntöön pannaan. Varsinkin kun ymmärretään, että laitokset saattavat olla ympäristön tai ihmisten kannalta ö, äh, haitallisia, niillä on rajat ylittävät vaikutuksensa myöskin. Ja tästä rajat ylittävyydestä vielä muutama seikka mitä tulee jätesiirtoihin. Se on yksi tärkeä osa Schöttnerin kysymystä. Toteaisin, että kertomus on nostanut esiin sen, että valvontatoimet siirtojen osalta myöskin vaihtelevat suuresti jäsenmaittain ja komissio on nyt ryhtynyt toimiin, jotta tältä osin myöskin lainsäädäntö paremmin täytäntöön pantaisiin. Esimerkiksi tiedonvaihtoa tulisi parantaa, tulisi e, antaa ohjeistusta, käyttää tällaisia usein esitettyjen kysymysten tyyppisiä lähestymistapoja ja miten tehdä e, ero esimerkiksi erityyppisten jätteiden e, osalta. Ja komission Wien uudelleen tarkastusehdotukseen liittyen nämä seikat on sitten pyritty huomioimaan jotta saataisiin laillista sitovuutta tähän. Eli ensinnäkin, miten esimerkiksi eh, eh, ajoneuvo eh, jäte voidaan luokitella haitallisiin ja vähemmän haitallisiin luokkiin. Pyrimme, pyrimme työstämään esitystä siten, että tästä todellakin tulisi selkeämpi ja parempi. Ja tässä yhteydessä on vielä todettava se, että VI-direktiivissä on käynyt toisinpäin todistustaakka. Ja selvää on, että näissä asioissa toivottavasti edetään ja ö, tulemme teille ilman muuta raportoimaan sitten jatkokehityksestä ja edistymisestä. Kiitos. Kiitos. Eli tilannetta seurataan. Myöskin tätä täytäntöönpanovaje-asiaa tarkastellaan jatkossa. Esimerkiksi kampanjan Kalabrian alueet Italiassa ovat olleet varsin haasteellisia. No, mennään eteenpäin, koska komission jäsen Oettinger on tulossa kello 16 vieraaksemme. Meille ei nyt jäänyt enää kovinkaan paljon aikaa seuraavan aiheen käsittelyn. Euroopanko komissiosta edelleenkin on täällä, kun se esiin nostetaan. Ja aiheenahan on tämä kadmiumin käyttökieltoa koskeva poikkeus. Ryhdytään nyt sitä tarkastelemaan. Thank you. I will be brief in this. Kiitoksia aivan lyhyesti minä vain muistutan tässä, mikä konteksti tässä on. Tässä on direktiivi hyväksytty 2006, jonka tarkoituksena on parantaa tätä asiaa. Tässä direktiivissä kielletään tällaisten merkuriumin ja kadmiumia sisältävien akkujen ja paristojen käyttöä markkinoilla. Tämä liittyy siis näihin kannettaviin paristoihin ja, ja tässä on tämä poikkeus oli 2000, vuodelta 2010. Ja sitten kun tätä valmisteltiin, niin komissio teki monia arviointeja, joiden tuloksena tuli hyvin tarkka analyysi tilanteesta. Meillä ei ole tarpeeksi pitäviä argumentteja ja todisteita siitä, että poikkeus pitäisi poistaa. Mitä litiumiin tulee ja nikkeliin, täällä pitäisi olla nikkeli kadmium battereille eh, kilpailukykyinen vaihtoehto, mutta kuitenkin siihenkin liittyy ongelma, ne ovat huonommin kierrätettäviä, niillä on lyhempi elinkaari. Ehkä tämä poikkeus voisi olla ympäristön kannalta hyödyllinen, mutta kuitenkin hyvin epävarma tällainen arvio on. Ja tällä hetkellä me emme voi todistaa sitä, että tämä olisi sen arvoista. Siksi komissio on päätynyt siihen, että tässä vaiheessa ei ole syytä ottaa poikkeusta, ottaa poikkeusta pois tästä säännöstöstä. Tämä ei kuitenkaan ole lopullinen kanta, koska me vielä jatkamme työtä ja me teemme elinkaarivertailun. Ja tämä oli sellainen tulos, joka tuli toimijoiden kanssa keskusteltaessa maalis toukokuussa viime vuonna. Kaikki tärkeimmät toimijat olivat osana osallistumassa tähän kuulemiseen. Meillä täytyy olla elinkaaresta vertailukelpoinen arvio e, näiden nykyis- suhteessa näihin nykyisiin tuotteisiin. Nikkeli, kadmium, e, nikkeli, hydrium ja litium paristot mutta näiden elinkaarta ei ole vielä verrattu ja viime vuoden lokakuussa me päätimme, että ryhdymme tällaiseen arviointityöhön. Komissio tekee tutkimuksen, joka saadaan valmiiksi lokakuussa tänä vuonna. Kuitenkin kesäkuussa tai heinäkuussa toimijoiden kanssa pidetään vielä kokous, jotta voidaan alkaa keskustella näistä alustavista tuloksista. Silloin meillä on mahdollisuus ottaa vielä toimijoiden näkemykset mukaan tähän hyvin syvälle käyvään analyysiin. Joten jos sitten tästä elinkaari analyysistä ja uusien teknologian arvioinnista tulee sellainen tulos, että elin, kaaren suhteen voimme kadmion teknologian korvata ja sillä tavalla, että se olisi hyödyllinen hyvin laajasti, niin silloin me voimme tehdä uuden lainsäädäntö, lainsäädäntöehdotuksen luultavasti ensi vuoden alkupuolella. Kiitos. Uh, Kiitokset, Rova Blanco. Ja Chris Davis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Komissio sanoi, että hyötyjä ei voida osoittaa siten, että ne olisi siis kustannuks, kustannuksen osalta hyödyllisiä. Minä katsoin, että tämä asia on asialistalla, koska kadmium ei ollut tarpeeksi laadukasta, jotta voitaisiin taata, että patterit toimivat, mutta katsoin komission nettisivustoa ja katsoin, että siellä sanottiin, että nämä vaihtoehdot ovat myrkyllisiä, mutta ne ovat vähemmän riskialttiita, vähemmän vaarallisia kuin se, että käytetään kadmiumia. Eli haluaisin vain kysyä takaisin kysymyksen komissiolta, eli tämä varovaisuusperiaate tuli esille. Voiko komissio osoittaa, että kustannukset siitä, että tämä poikkeus kumotaan, ne on, se on suurempi kuin siis hyödyt? At the moment the commission can... Emme voi vielä vahvistaa sitä, että poikkeuksen kumoamisen aiheuttamat kustannukset, millä tavalla ne vaikuttaisivat hyötyihin, koska meillä ei ole selkeää analyysiä koko kaaresta, joka ei koskisi pelkästään tätä alkuvaihetta, vaan myöskin itse valmistusvaiheen ja tämän jätteenkäsittelyvaiheen varsinaisen kierrätyksen siis. Ja ongelmana tässä on se, että kun puhutaan jätteen syntymisestä, meillä on osviittaa siitä, että jos korvataan kadmium sisältävät varistot eh, nikkelimetallilla tai eh, litiumilla, tällöin jätettä syntyisi enemmän ja tämä sitten ikään kuin eh, olisi huomioitava, jos puhutaan korvausten tuoduista hyödyistä tuomista hyödyistä. Eli tässä vaiheessa emme voi vielä johtopäätöksiä tehdä. Neutraalisti ja siksi nämä eri teknologiat otettiin vertailun. Herra Davis, pelkään, että tässä vaiheessa en voi vielä mihinkään suuntaan lopullista vastausta antaa. Ja monien muidenkin vastaus tässä vaiheessa on, että vielä ei tiedetä. No, molemmilta puolilta kovasti kyllä lobataan, mutta meidän on saatava vedenpitävää tietoa asioista vasta näiden tieteellisten tietojen pohjalta päätökset tullaan tekemään. Valitettavasti näitä ei vielä meillä ole. Mutta toivomme todellakin, että kun tämä vertailuanalyysi saadaan päätökseen, saadaan hyvä perusta lopullisten päätösten tekemiselle. Kiitos. Yeah, thank you very much. Hyvä, kiitoksia. Näyttää, että muita puheenvuoropyyntöjä tai kysymyksiä ei ole. Eli on saatu tämä aihe läpi käytyä. Komission jäsen varmasti ihan tuota pikaa saapuu tänne paikalle. ehkäpä muutama asia viime viikolta tähän väliin. Viime viikolla Bangkokissa pidettiin ensimmäinen ilmaston suojelukonferenssi valmistelua varten. Ja komission taholta on saatu kuulla niin kuin aina ennenkin, että sisällöllisesti ei juurikaan olisi edistysaskelia saatu aikaan. Kieltopöytäkirjan jatko. Se on ongelmallinen asia. Teollisuusmaiden ja kehitysmaiden välillä suuri kuulu. Kioton tiimoilta eh, kesäkuussa Bonnissa kokoonnutaan seuraavan kerran ja silloin sitten vähennyssitoumukset ovat aiheena. sen seuraavaksi vähennykset perjantaina komissio esitti sen, miten voidaan rahoitusvälinen liikkuvuutta huomioida, eli nämä kuuluisat 100 miljardia dollaria vuoteen 2020 mennessä, kuinka ne saataisiin järjestettyä. Ja tästä asiasta varmasti vielä usean otteeseen tulemme keskustelemaan ensi viikolla sitten on niin sanottu kestävän kehityksen viikko. Green Week, vihreä viikko, on toukokuussa ja nyt sitten tämä kestävyyden viikko ensi viikolla. Komission jäsen Oettinger tähän liittyen on tehnyt tiedonannon ja se käsittelee tai tulee eh, esittelemään tämän vi- eh, älykkäiden sähkönkäytön lukioiden asian. Ja sitten keskiviikko, ener, keskiviikkona energiaverodirektiivin tarkistusasia, varsin, varsin eh, kuuma asia ainakin Saksassa. Ja neljäs päivä viidettä komissio sitten esittelee biodiversiteettistrategiansa. Eli tässä muutama näitä tiedonantoasioita vielä. Ja herra Florence, teillä vielä ilmeisesti kommentti liittyen tähän jätekeskusteluun. Ah, niin. Kiitoksia, että saan vielä puhua. Me olimme itse asiassa erästä asioista samaa mieltä. Tässä, eh, kun komissio kuvailee tätä, eh, tätä tilannetta, emmekö voisi ottaa tästä ympäristölähettilään roolia. Äh, äh, niin, niin kyllä ministerineuvostosta edustus on täällä. On tietysti hieman yllättävää, että ensimmäistäkään vihreiden jäsentä ei ole tällä paikalla. ECRstä ei muussakaan ryhmästä. En tiedä, onko heillä joku sellainen tapaaminen jossain muualla vai onko niin, että ei tämä asia olekaan niin tärkeä kuin ehkä joku muu asia täällä tänään. No niin, nyt ihan pienen pieni tauko ja sitten kun komission jäsen ehtii paikalle, niin sitten varmasti käymme mielenkiintoiseen keskusteluun. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fortfahren mit dem... No niin, nyt voimme jatkaa kohdalla kuusi. On suuri ilo toivottaa komission jäsen Günther Ottinger tänne valiokuntaamme. Niin, olette olet täällä kahteen otteeseen aina katastrofin liittyen 5. päivä heinäkuuta viime vuonna jälkeen, kun Meksikonlahdella öljynporauslautta oli räjähtänyt ja nyt sitten Japanin luonnon mullistuksen jäljiltä. No, nyt tänään ei ole kyse mistään katastrofikokouksesta, vaan aiheenamme on rakenteellinen vuoropuhelu, jonka pohjalta komissio ja parlamentti yhteistyötä tekevät. On todellakin ilo, että pääsitte tänne ja voitte suunnitelmistanne energiapolitiikkaan liittyen kertoa. Sehän on varsin laaja, tärkeä aihealue, jota pääasiassa käsittelee teollisuusasioin valiokunta, mutta myöskin meidän valiokuntamme näitä asioita tarkastelee. Ja kollegat mielenkiinnolla odottavat sitä, mitä teille on, teillä on kerrottavana tämän ja ensi vuoden osalta. No niin, Pohjanmeren suuri tuulivoimahanke tuotiin esiin Strasbourgissa, eli suuri valmisteilla oleva tuulivoimahanke, jotta saataisiin kestävä pohjaista puhdasta ja toivottavasti myöskin edullista energiaa siltä saralta. No niin, nyt annan teille mahdollisuuden alustuksen ja sitten tarjoutuu mahdollisuus kysymyksille. Olkaa hyvä. Herran Abgeordnete. Hyvä puheen, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Minä ajattelin tässä lyhyessä esityksessäni keskittyä kolmeen asiaan. Offshore, öljynporaus, turvallisuuskysymys, sitten ydinenergia ja Fukushiman reaktoreiden turvallisuus ja sitten kolme energiatehokkuus ja se, että kuinka me me edistymme tässä asiassa ja sen suunnittelemisessa. Minä olen aivan valmis tässä keskustelussa myös keskustelemaan muista asioista, jotka ovat ajankohtaisia. Ensinnäkin yleinen 2020 tavoitteet, toisaalta sisämarkkinat ja sen valmiiksi saattaminen, sitten infrastruktuuri tässä kaasu- ja energiapuolella. Meillä on valmistelevat työt tässä energia-ulkopolitiikassa ja, ja sitten viime, viidenneksi toukokuusta lähtien on erilaisia keskusteluja parlamenttien kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa, jossa, joita on valmisteltu ja miten, mikä on tavoitteena 2050. No ensin tämä offshore-toiminta. Me olemme pääosastossa hyvin intensiivisesti tätä tilannetta arvioineet ja meiltä on tullut kertomus, tiedonanto viime lokakuussa. Sitten on, olen ollut kuulemisia ja olemme neuvotelleet Euroopan kansalaisten kanssa – kaikista niistä kysymyksistä, jotka ovat tähän offshoreen liittyviä, ja 11.5. tämän pitäisi tulla valmiiksi. Meillä on ollut myöskin kansalaisjärjestöt mukana ja, ja tietenkin teollisuus. Yritykset ovat kertoneet meille, että ne antavat aikataulun omille toimilleen ja kertovat niistä toimista, joita, valmistusmenetelmistä, joita käytetään. Meillä on aivan selkeitä tarjouksia teollisuudelta tulossa vielä ennen kesää. Teidän päätöslauselmanne offshore-turvallisuudesta on tässä työssä mukana ja me tulemme keskittymään siihen komissiossa, että me nykyiset käytännöt, niiden pitää jatkua ja täytyy myöskin valvontaa suorittaa esimerkiksi juuri tämä best practices, ja tämä koskee myöskin Norjaa. Meillä on, on määräyksiä, on ympäristövastuudirektiivi, mutta on myös kysymyksessä ne säännöt, joita jo tällä hetkellä on olemassa. Tässä on koulutuksesta, täydennyskoulutuksesta, työntekijöiden osalta kysymys ja meidän täytyy vaikuttaa siihen, että EU:ssa käytetään hyviä toteutumismenetelmiä. Meillä täytyy olla yhdenmukaiset säännöt, jotka johtavat parempaan selkeyteen ja turvallisuuteen. Meidän täytyy katsoa näitä lisenssejä ja niiden myöntämistä ei sillä tavalla, että toimivalta keskittyy, vaan sillä tavalla, että tekniikka, talous ja ympäristösäännöt ovat samanlaiset kaikille lisensseille. Jos yritys hakee tällaista lisenssiä riippumatta millä vesillä Euroopan unionissa toiminta tapahtuu, niin perustelujen täytyy olla yhdenmukaiset. Minun mielestäni tiedonvaihtoa ja avoimuutta voidaan myöskin parantaa. Meillä pitäisi olla EU-tasoinen keskus, joka käsittelisi onnettomuuksia ja niistä opittavia asioita. Tämä olisi hyvä, tärkeä askel oikean, oikeaan suuntaan. Sitten kaikki offshore-viranomaiset pitää saada saman pöydän ääreen, jotta teemme yhdessä päätöksiä ja sovimme siitä, että päätöksiä myös noudatetaan. Tällaisia EU-tasoisia rakenteita ei vielä ole olemassa. On myös kysymys vastuustamme, joka ulottuu yli rajojemme. Viimeaikaiset tapahtumat Välimeren alueella kertovat meille siitä, että on kiinnitettävä huomiota turvallisuuteen myöskin lähialueilla. Siksi me haluamme toimia siten, että että Euroopan eh, energiayritysten korkeat standardit tulevat vientitoiminnan kohteeksi, että pyrimme saamaan koko Välimeren alueelle samanlaiset standardit. Mitä kuulemisiin ja keskusteluihin tulee, niin meillä tulee olemaan ennen kesää jo ehdotus asiasta. Teidän näkemyksenne on tässä myös mukana ja myöskin ministerineuvoston työryhmissä tätä tehdään, jotta asiat saadaan syksyllä valmiiksi. No sitten seuraavana on ydinenergia. Te tiedätte, että olemme saaneet tehtävän ja olemme ehdottaneet tällaista turvallisuustestiä koko Eurooppaan. Nämä tietenkin liittyvät Fukushiman tapahtumiin. Ja riippumatta siitä, mikä asenne ydinenergiaan on, ja riippumatta siitä, mitä Fukushimassa tapahtuu, niin meidän pitäisi saada yhtenäinen standardi syntymään sillä tavalla, että Euroopan kansalaisilla on sama turvallisuuden taso. Me olemme tehneet ehdotuksen stressitesteistä, josta Eurooppa-neuvosto on myöskin jo päättänyt. eurooppalaiset sääntelyviranomaiset ydinenergia-alalla ja komissio tulevat vastaamaan tästä työstä. On tärkeää se, että stressitestit ovat samanlaiset kaikille ja se, että ei pelkästään käytetä kansallisia viranomaisia tähän työhön, vaan että myös komissio on mukana ja että ristiintarkastuksia tehdään sillä tavalla, että stressitestit varmasti toteutetaan samalla tavalla koko Euroopassa. Tällä hetkellä me olemme työstämässä sellaisia mm, tutkintastandardeja ja yhteisiä mm, sääntöjä, joilla voidaan puuttua sitten rajat ylittäviin ydinenergiaonnettomuuksiin. Ja me haluamme samalla tavalla toteuttaa nämä stressitestit kussakin jäsenvaltiossa. Yhteiset eh, kriteerit ja peer reviews eh, ovat keinoja päästä eteenpäin. Tässä täytyy olla täydellinen avoimuus näissä toimissa Meillä täytyy olla tarkastuskriteerit samanlaiset, sitten pitää tarkastukset tehdä samalla tavalla ja myöskin loppuarviointi, senkin täytyy olla täysin avointa. Parlamenttien täytyy olla tässä mukana ja kansalaisjärjestöjen myöskin. Testitulokset ovat sellaiset, että yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa niitä arvioimme ja sitten laadimme asiasta kertomuksen, jotta voitte sitä Eh, tarkastella myöhemmin. Pääsiäisen jälkeen meillä on tulossa kokous, jossa on kaikki toimijat kutsuttu koolle ja tarkoituksena on 12.–13.15. Enstrekin vuosikokouksessa hyväksymme nämä eh, kriteerit. Kaksi ensimmäistä eh, Intrekin e, kanssa toimimme yh, yh, yhteistyötä kaksi ensimmäistä viikkoa toukokuussa, jotta saamme yhteiset kriteerit valmiiksi. Myöskin kansalaisjärjestöt e, saavat tässä e, tietoa siitä, ne juuri mitkä tällä alalla toimivat. Sitten riskien ja turvallisuuden arviointi. Eh, ja näistä varastointimenettelyistä. Siis loppusijoitusten arviointi, se on sellainen asia, jota kansalliset viranomaiset eh, tekevät. Peer reviews Täytyy katsoa, eh, mihin me pääsemme tässä, koska meidän täytyy huolehtia siitä, että jokaisessa maassa todellakin arvioinnit tehdään aivan samalla tavalla. Tällä tavalla me jätämme pitkään harjoitetun valvonnan, joka on tehty yrityksissä ja kansallisesti, niin tässä tämä laajenee Euroopan tasolle. Eurooppa-neuvosto on myöskin pyytänyt komissiolta, että, että me tarkastamme tämän nykyisen ydinenergian puitteiston. Meillä on 2009 hyväksytty direktiivi, joka on vasta nyt täytäntöönpanovaiheessa eri maissa. Meillä on tarkoitus tehdä vuonna 15 mm, arviointi tästä ja siinä myöskin katsoa, minkälainen ydinase, ydinenergian arviointi ehdotus sitten olisi. Tässä on kysymys Euroopassa, eurooppalaisesta ydinenergiadirektiivissä ja tätä nyt kiihdytetään. Dieser Prozess wird parallel zu den Risiko- und Sicherheitsbewertungen dem Stresstest. Eli tältä pohjalta nämä stressitestit tehdään. Ja niiden pohjalta varmasti saadaan myöskin lisätietoa sitten. Pidämme tärkeänä sitä, että jäsenmaat täysimääräisesti ja aikataulun mukaisesti tulevat saattamaan tämän ydinenergiadirektiivin osaksi kansallisen lainsäädäntöön, eli kesäkuuhun mennessä. Ja sitten tämä jäte, ydinjätedirektiivi, se on myöskin erittäin tärkeä asia tämän Japanin ydinonnettomuuden jälkeen yhä tärkeämpi. Ja nämä stressitestit EUn ydinvoiman osalta on mahdollista ajatella, että niitä laajennettaisiin myös EUn ulkopuolelle esimerkiksi Ukrainaan ja Venäjän federaation ja tämän lisäksi eh, Sveitsiin myöskin ja Armeniaan. Tämän lisäksi olemme ajatelleet voida käydä keskustelua sellaisten maiden kanssa, jotka parhaillaan eh, suunnittelevat ydinvoimaloita. Tässä voidaan mainita Turkki ja Valko-Venäjä. Haluaisimme siis saada aikaan turvallisuuskumppanuuden EUn Eh, rajat ylittävästi. Ja sitten seuraava aihe, energiatehokkuus. Olette saaneet ehdotuksenne energiatehokkuuden merkitystä siinä painotetaan. Emme ole tavoitteisiin vielä todellakaan päässeet. Rakennusala on tässä yksi aihealue uudessa toiminta ohjelmassamme tehdään eh, tässä sitovia velvoitteita, kun puhutaan julkisista rakennuksista, kouluista, korkeakouluista, sairaaloista, tämän tyyppistä rakennuksista. Tässä voidaan myöskin vielä mainita muita, ja kaiken kaikkiaan ne muodostavat 12 prosenttia Euroopan rakennuskannasta. Ja tärkeää olisi, että pitkäaikaiset korjaushankkeet tehtäisiin tosiaan energiatehokkaasti. 1,2-1,5 prosenttia on nykyään prosenttiosuus. Toivottavasti sitä voitaisiin ainakin kolmeen prosenttiin nostaa. Budjettipuolelta jotkut pitävät tätä tavoitetta liian korkeana, mutta jos sanotetaan, esitetään kolmea prosenttia ja sopivaa määräaikaa, niin uskoisin, että tällöin tila ei ole kovinkaan hyvä. Me olemme esimerkiksi yhteydessä täällä Brysselissä EU-rakennuksiin. Tärkeää olisi, että ne voisivat hyvän esikuvan muodostaa. Ja teollisuudesta sitten energiatehokkuus sielläkin tulee olemaan yksi pääpainopistealoista. Suuryritykset halutaan saattaa energiavalvonnan alaisuuteen ja energia hallinnot, järjestelyt tehtäisiin niitä sitoviksi ja PK-yritysten osalta sitten rajatumpia toimenpiteitä ehdotamme. Kaksi vaiheista menettelyä olen esitetty eh, vapaaehtoisuuteen pohjautuvaksi mutta kun ollaan vuoden 2013 lopussa ja huomataan, että ei ole päästy näihin toivottuihin prosenttiosuuksiin, niin silloin, niin kuin jo nyt on esiin tuotu, vuodesta 2014 tullaan sitovia toimia esittämään jäsenmaille tuleville kuudelle vuodelle vuoteen 2020 saakka. Tässä kuussa komissio tulee Smart Quit tiedonantonsa esittämään. Sekin on konkreettinen osa meidän energiatehokkuusstrategiaamme. Älykkäät mittausjärjestelyt, niin kuin on esitetty, on hyvä, mutta se ei vielä riitä. Tarvitaan kattavampaa lähestymistapaa. Koko verkosto, arkkitehtuuri tulee saavuttaa, eli tällaiset älykkyyt, älykkäät laskelmajärjestelyt, jossa voidaan eri energiakäsittelyvaiheet hyödyntää. Ja tämä tiedonanto siis tullaan esittämään. Siinä huomioidaan ensinnäkin eurooppalaiset standardit ja normit. Tämän lisäksi se, kuinka tietosuoja-asiat huomioidaan, ettei tietoja voida väärin käyttää. Tässä siis kuluttajasuojakysymykset ja kolmanneksi oikeudellinen kehys, joka toimii houkuttimena näiden eh, älykkäiden eh, taulukoiden käyttöön. On myöskin kuluttajien edut huomioitava ja tarvitaan jatkuvaa innovaatiota lähestymistapaa nimenomaan, kun halutaan kehitystä tällä saralla tukea eurooppalaisittain. Valmistelemme myöskin aloitetta Smart Cities ja Smart Communities aloitteiden osalta. Halutaan antaa hyvät esimerkit siitä, miten ne kansalaiset, jotka kaupunkialueella asuvat, eh, voisivat eh, olla tietoisia eh, liikkeelle liikkuvuudesta, eh, kasvihuonepäästökysymyksistä ja kollegan kanssa olemme nyt muokkaamassa ohjelmaa tällä saralla. Haluamme tässä myöskin energiatehokkuuden esiin nostaa. Nämä siis kolmesta eh, prioriteettialueesta, mutta mielellään eh, sitten keskusteluun liittyen voin ottaa esiin myöskin muita aiheita. Kiitos. Kiitokset herra Oettinger toimintasuunnitelmanne esittelystä. Kaikki ilman muuta suuria tärkeitä aiheita. Ennen kuin ensi vuosikokous pidetään, niin eh, ITRE jäsenten ja koordinaattoreiden kanssa ehkä nämä kriteerit olisi hyvä kuulla. Eli ehkäpä toukokuun alussa voitaisiin järjestää päivämäärä tähän. No niin, offshore varmasti olette nyt saaneetkin tämän kirjeen. Kyprokselta esitetään uutta porausaluetta ja huolta aiheuttaa se, miten ja missä nämä hanke toteutettaisiin. Ja jos sitten ähm, äh, roadmapin, osalta, roadmapin osalta vuoteen 2015 mennessä aloitetaan, niin sitten se on mahdollista. Meillähän on näitä syklejä, kun energiasta puhutaan, varsinkin kun suurvoimaloista puhutaan. Valtavat äh, summat rahaa käytetään äh, johonkin kohteeseen ja tämä tiekartta, sitä tarvitaan, jotta ymmärretään, mihin suuntaan halutaan mennä, jottei esimerkiksi eh, tulevina vuosikymmeninä enää käytetä vanhentuneita energiamuotoja. No niin, tässä on kello aika paljon, joten puheaikaa tarjoaisin kaksi minuuttia per puhuja. Verhat ensimmäisenä, olkaapa hyvä. <laughs> Aivan yllättävää heti alussa tässä saan puheenvuoron. Kiitoksia komissaari tästä puheenvuorosta. Erittäin hyvä, että te olette tulleet tänne kertomaan, mitä kaikkea komissiossa tapahtuu. Minä olen tähän energiatehokkuuteen liittyen tehnyt työtä ja kun katsomme Euroopan unionin tilannetta, meidän pitäisi säästää julkisissa rakennuksissa, kunnallisissa toiminnassa. Energiahan on hyvin kallista ja nämä toimenpiteet myös, en tiedä mitkä toimenpiteet pitäisi viedä läpi, koska tässähän nyt on vähän ristiriitaisuutta. jos me e, sanomme, että tämä on meille tärkeää ja mitkä asiat meille sitten eivät ole tärkeitä, eli mitä toimenpiteitä valitaan. Tähän haluaisin vastauksen. Eh, komissiolta on tulossa energiaturvallisuudesta tiedonanto. Ja tämä onkin hyvin tärkeä kysymys. Kun te teette näitä stressitestejä, niin sen jälkeen voidaan miettiä, että suljetaanko laitoksia, voidaanko se ylipäänsä Euroopassa päättää. Ja jos joku laitos pitää sulkea, niin silloin täytyy vaihtoehtoisia energiamaita muotoja olla käytettävissä. Miltä tämä aikataulu näyttäisi näiden korvaavien toimien kannalta? Mitä sitten tulee näihin päästöoikeuksiin ja huutokauppaan? Mutta meillähän on siihen aikataulu, mutta jos nyt katsomme, että meidän on pakko näitä hiililähteitä ja muita lähteitä eh, käyttää, niin eikö tätä koko järjestelmää pitäisi muuttaa tai ainakin sitä pitäisi keskustella? Eh, Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja, olkaa hyvä. Thank you very much, eh, Mr. President. Kiitos erittäin paljon puheenjohtaja, hyvä komissaari. Haluaisin ottaa yhden asian esille tästä ydinturvallisuuskeskustelusta, eli ydinvero. Meillä on esimerkiksi kuluja ydinvoiman alalla, joka tekee ydinvoimasta verrattavassa olevan resurssin muihin, muihin resursseihin verrattuna. Eli usein me emme laske näitä kuluja, jotka menevät siihen, että huoletaan tai huolehditaan ydinjätteestä ja emme myöskään ota huomioon sitä riskiä, joka tähän liittyy ja joka liittyy erityisesti ydinonnettomuuksiin. Ja kun ne tapahtuvat, ne tapahtuvat muualla, joten tämä on tärkeä kysymys. Ajatteletteko te, että voitaisiin järjestää keskustelu tai koordinaatio, jossa otettaisiin esille tämä ydinvero, ydinvoimavero? Davis. Kiitokset, Chris Davis. Niin, komissaari. Hiili. Sepaus, e, ei nyt oikein ole enää tapetilla, niinkö? Neuvosto hyväksyi ohjelmassa todettiin, että vuoteen 2012 halutaan e, tietyt ohjelmat e, vuoteen 2015 mennessä. No, tässä ei kuitenkaan nyt sitten ole pysytty. Ja edistyshän on varsin hidasta. Energiapääosastossa on kuusi hanketta esitetty tuettaviksi talousohjelmien kautta, mutta näissä kaikissa ei edetä nopeasti. Esimerkiksi Britanniassa ei ole kovinkaan paljon edetty. Ja sitten on paljon rohkaisevia hakemuksia jossa haetaan rahoitusta ympäristöpääosastolta, mutta vain tämän valiokunnan ansiosta ylipäätään tämä on mahdollista, muutoin tämän tyyppistä tukimahdollisuutta ei olisi. Ja kysyisinkin, mitä nyt tulee tehdä, jos halutaan eh, edetä tässä eh, hiljenellä asiassa paremmin ja miten sitten puuttua suhteisiin, kun tarkastellaan ympäristöpääosaston näkemyksiä, co ja sitten taas energiapääosasto, joka tuntuu olevan tässä tärkeämmässä roolissa. Jos halutaan vähähiiliseen lähestymistapaan, niin teidän pääosastonne tulisi olla ehkä tärkeämmässä roolissa, kun halutaan tämän tyyppisen kehityksen mennä. The rapporteur on the CCS directive, so his uh, engagement. No niin, Eli tämä kollega jatkaa panostusta näihin asioihin ja sitten makuun näitä seuraavana, olkaa hyvä. Mr. Chairman, uh, Mr. Commissioner, um, the commission is to present the Kiitos. Komissio esittää selonteon eh, kansainvälisestä yhteistyöstä ja tästä turvallisuusasiasta. Ja nämä kaksi viimeisintä Eurooppa-neuvoston eh, kokousta osoittivat, että että erittäin selvästi, mitä tietä meidän pitäisi seurata. Minun kysymykseni liittyy tietysti ydinasioihin. Te mainitsitte että yhteistyön kolmansien maiden sekä naapurimaiden kanssa. Ehkä voisitte antaa jotakin konkreettisempaa, eli mitä voisitteko kertoa, että mikä on asenne näissä kolmansissa maissa näissä kahdenkeskisissä kokouksissa jota te järjestätte tällä asialla? Olisiko kolmansilla mailla kor- korkeat ydinturvallisuusstandardit? Sitten toinen asia. Komissio on puhunut mahdollisuudesta uusien sähkövientiasioiden tarkistamisesta, eli nämä eivät tunnista, puhun niin kutsutusta likaisesta voi... niin kutsutusta dirty powerista, eli tämä, jos maat eivät toteuta ydinstandardeiden alalla sääntöjä, niin ehkä ne voivat myydä tätä voimaa Euroopan unionille. Eli tässä minun kysymykseni. Kiitokset. Niin, täällä olisi ollut Liettuan tulkkaustakin tarjolla. Simpanio seuraavana, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitos te olette tehneet eh, hyvän, tehnyt hyvän vaikutuksen. Eh, viime kuulemisessa te teitte hyvän vaikutelman meille ja te todellakin eh, tätä volontarismia osoititte. No nyt meillä on tällainen hyvin katastrofi ja tässä komissio on ryhtynyt energiapolitiikkaa muotoilemaan tuleville vuosille. Aivan kuten äsken Jo Lainen muistutti, tällainen halu muodostaa tai laatia energiapolitiikkaa vuodelle 2050 asti on olemassa. Teidän kuitenkin puheenne teillä on kuitenkin tiettyjä pidä, pidäkkeitä suhteessa jäsenvaltioihin. Teillähän oli hyvin voimakas tahto silloin, kun puhuttiin näistä stressitesteistä ja niiden riippumattomuudesta, kun, että ne tehdään riippumattomasti tähän ydinteollisuuteen nähden, erityisesti Ranskassa. Onko teille nyt kestävyyttä tähän Teillähän on joitakin vaikeuksia tässä nyt olemassa. No toiseksi sitten energiapolitiikka yhteisön tasolla. Jo, lainen eh, oli myös vetämässä kokouksesta, jossa oli sekä Busek että Jacques Delors. Ja siellä sanottiin, että tässä olisi energi- yhteisön energiapolitiikalle eh, suunta olemassa jos energiasta pidetään kiinni, jos kehitetään uusiutuvaa energialähteitä, niin jälleen olemme samassa kentässä. Jos pitkällä aikavälillä luovuta ydinenergiasta, niin miten se? Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari se, mitä kollega tässä sanoi, on selvää, että meidän pitää muuttaa meidän näkökulmia vuodelle 2020. Eli meillä pitää olla sellaisia tavoitteita, meillä pitää olla rahoitusta. Tämä liittyy tähän Chris Davisin kysymykseen yleisesti. Eli haluaisin tietää, onko joitakin aikomuksia käyttää tätä rahaa, joka nyt käytetään ydinvoimaan, että sitä voitaisiin käyttää siis uusiutuviin energialähteisiin esimerkiksi Euroopan tasolla. Eli viisi ydinvoimalle ja sitten rahat uusiutuville energialähteille. Eli ajatteletteko ikään kuin uudelleen muuttaa tai ajatella tätä näkymää vuodelle 2050? Eli todellisuudessa, eli konkreettisesti, onko tässä jotakin investointia? Sitten toinen kysymys, joka liittyy öljynporauslaittoihin. Minä seuraan äh, teollisuusalan valiokuntaa ja kuulin, jos ymmärsin oikein, että te sanoitte, että teillä on ehdotus tällä alalla. Missä vaiheessa tämä on tällä hetkellä erityisesti, mitä tulee lain, yhteisön lainsäädäntöön, jota te olette valmistelleet, eli tämä niin kutsuttu offshore-toiminta, josta puhuitte, me olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan lisää hankkeista tällä alalla. Kiitos. Ehdottaisin, että komissaari voi nyt vastata näihin ensimmäisiin kuuteen kysymykseen. Olkaa hyvä. Niin energiatehokkuuden rahoituksesta kysyttiin muun muassa todellakin suurin osa-alue. Rakennukset, julkiset rakennukset. Tässä tarvitaan julkisia ja yksityisiä varoja. Jos esimerkiksi ajatellaan omakotitaloa 154, joka on 60-luvulla rakennettu, jos se halutaan saneerata energiaa ajatellen ihan katosta kellariin ja ottaa modernit lämmityslaitteet käyttöön ja niin edelleen, niin Tällöin kyllä 60, 70, 80 000 euroa ovat kulut, eli 5 000 per neliö. Mutta hyvä sijoitus se on, mutta ei kuitenkaan vielä ihan seuraavana vuonna, vaan vasta 30 vuoden kuluttua. Energiakustannukset vähenevät ja tätä kautta tämä homma kannattaa. Ja tämä koskee myös julkisia rakennuksia. Eli budjeteissa tarvitaan tähän tilaa eri tasoilla, e, aluetasolla, jäsenmaatasolla ja myöskin Euroopan tasolla. No mitä sitten olemme valmiit tarjoamaan? Alue, kohesiorahastoja voimme tarjota jo nyt ne ovat olleet käytössä ainakin osittain tällaisiin rakennusten kunnostushankkeisiin ja tätä halutaan laajentaa koska näitä mahdollisuuksia ei ole täysimääräisesti hyödynnetty. Varoja jäi aina käyttämättä vuoden lopussa ja menivät hukkaan. Eli ilman äh, lisäkustannuksia ja talousarvio-ongelmia voidaan aktivoida nämä varat, jos pyritään sataprosenttiseen hyödyntämiseen. Ja se on mahdollista, jos energiatehokkuutta halutaan toimissa painottaa. Siis yleensä, kun julkista varoista puhutaan, niin on erittäin tärkeää, että ei niinkään pyritä tällaisiin näkyviin näkyviin ilmiöihin, ei mihinkään upeisiin rakennuksiin ulkoapäin, vaan energiatehokkuus, näkymättömyys tulee olla avainsanana. Ja tästä tulee kantaa vastuu myöskin esimerkiksi ministeritasolla, aluetasolla ja, ja pormestareiden kaupunkiensa osalta. Tämä on tärkeää, eikä kyse ole siitä, että saadaan lisää varoja, vaan siitä, miten varat käytetään eri tavoin, olemassa olevat varat. Sitten eh, teollisuuspolitiikka. No niin, tänä kesänä tulemme esittämään ETS-esityksemme vuodesta 2013 jo nykyisellään eh, kamppailu on huomattava sen suhteen, millä sektorin la, eh, teollisuudessa pystytään parhaiten nämä päästökustannukset eh, maksaa, millä tavalla asiat voidaan hoitaa. ETS-järjestelmiä tulee jatkaa. On tärkeä eurooppalainen väline, vaikka muut maailmat eivät tulisi tässä mukaan. Tässä on vielä paljon tehtävää jäljellä, mutta vuodesta 2013 alkaen niin ETS-järjestelmämme tulisi olla sellainen, että mikään talouden ala näe syytä sille lähteä pois Euroopasta. Ilmastonsuojeluhan ei hoidu, jos toiminta siirtyy pois Euroopasta ja sitten päästöt säilyvät 100 prosenttisesti. Me vain menetämme työpaikkoja, ei siis mitään vaikutuksia, myönteisiä vaikutuksia. Katsoisin, että ETS on syytä jatkaa, mutta sen tulisi olla sillä lailla joustava järjestelmä, että tärkeiden työnantajien ei tarvitse päättää toimintaansa Euroopassa, koska tuotantohan kuitenkin jatkuisi joka tapauksessa, ei tuotannosta luovuttaisi ja minusta on parempi, jos tuotanto jatkuu täällä Euroopassa meidän ympäristöstandardiamme noudattaen koska tällöin ympäristön kannalta saadaan aikaan enemmän ja toisaalta työpaikat säilyvät täällä ja verotulot myöskin. Ja sitten esitettiin kysymys siitä, mitä muutoksia seuraa nyt Japanin ydinonnettomuuden jäljiltä, kun puhutaan meidän energiatoimitusturvallisuudesta ja energiayhdistelmästä, energiamiksistä. Jos nyt sitaatteissa kahdeksan ydinvoimalaa eh, keskeyttää toimintansa Saksassa tai jopa lopettaa kokonaan toimintansa, niin tämä olisi 7-8 prosenttia meidän energiayhdistelmästämme ja vähemmän sitten Euroopan laajuisesti tarkastellen. Eli toimitus, energiavarmuus ei olisi ongelma, mutta ratkaiseva kysymys sitten liittyy siihen, onko muissa jäsenmaissa vertailukelpoista vastaavaa kehitystä. Tätä seuraamme koska haluamme tällaiseen kehitykseen saada myös muut mukaan ja tässä tiekartassa halutaan erilaiset vaihtoehtoiset mahdollisuudet mukaan ottaa, kun tarkastellaan perspektiiviä vuoteen 2020 saakka ja sen jälkeenkin. Energia neuvoston keskustelu olemme seuranneet tarkkaan ja lähtisin liikkeelle siitä, että missään muussa unionin jäsenmaassa näistä 14, joissa siis ydinvoimaa käytetään, ei ole käyty keskustelua käyttöajan lyhentämiseksi tai käytön keskeyttämiseksi, ei siis sillä tavoin kuin miten keskustelua Saksassa on käyty. Näyttää siltä, että esimerkiksi Ranskassa suhtautuminen ei olisi muuttunut tai Britanniassakaan tai esimerkiksi Espanjassa, jossa kuitenkin huomattavasti ydinenergiaa käytetään sähkön tuotannossa. No Sveitsissä keskeytyksiin on menty, kun puhutaan lähinaapurustosta. Italiassa sitten tämä uusien voimaloiden etsintä, paikkojen etsintä on nyt keskeytetty muutamaksi vuodessa. Ja Puolassa uuden ydinvoimalan jatkosuunnitelmat edelleenkin ovat käynnissä. Eli eh, näyttäisi siltä, että mitään huomattavia muutoksia ei eh, sähkön tuotantomääriin olisi tullut, kun puhutaan eh, kokonaisuudessaan Euroopan markkinoista. Ja sitten tässä kysyttiin kokonaiskustannuksista. Mielenkiintoinen kysymys ydinenergiasta puhuttaessa 40-50 vuotta sitten tutkimus varoitettiin pitkälti julkisin varoin, sitä tuettiin. Ja sitten vastuukysymys nykyään on hoidettu sillä tavalla, että pahimmassa tilanteessa, jos siis tapahtuu pahoja onnettomuuksia, niin tällöin ei ole huomattavia vakuutusvelvoitteita. Jäsenmaillahan on näitä ja ne olemme analysoineet. Suurin vastuutaso on 2,5 miljardin suuruudella suurin Saksassa ja kaikki yritykset vastaavat omalla pääomallaan, mutta myöskin pörssipääoma energiayrityksestä puhuttaessa on kun puhutaan suurimmasta mahdollisesta onnettomuudesta, melko lailla alhainen kuitenkin. Ja sitten ydinjätteen loppusijoitus. Tässäkään kansallisesti ei ole mahdollista riittäviä päätöksiä tehdä. Tämän lisäksi on muistettava, että nämä julkiset tuet esimerkiksi hiilestä puhuttaessa e- Saksassa tai Espanjassa ilman julkista tukea kehitys ei olisi ollut mahdollista. Ja nyt sitten tämä tukikehitys on päättymässä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, niin näitäkin tuetaan ja uusiutuvien osalta tavoitteena tulisi olla nimenomaan niin tehokkaan tukemisen, että markkinoille saattamisen jälkeen tietyllä hetkellä ne ovat kilpailukykyisiä eivätkä enää tukea tarvitse. Kun puhutaan esimerkiksi vesivoimasta, näin on tehty, ja kun puhutaan esimerkiksi tuulienergiasta, niin lähitulevaisuudessa näin tulee olemaan, ja aurinkoenergiasta puhuttaessa siinä vaiheessa, kun on päästy sellaisiin tuotantopaikkoihin, jossa tuotantomäärät voidaan pitää riittävän korkeina. Tähän lähdetään, tästä lähdetään liikkeelle strategiassamme. Kysytte myöskin näistä ydinvoimalatesteistä. No, tilanne on seuraavanlainen tähän liittyen. Jos minulla esitetään uutta energiaveroa, toinen sitten taas haluaa esiin, että puhutaan finanssitransaktioveroista – tai lentolippujen tai lentopolttoaineen verotuksen käyttöönotosta. No, minusta kokemus on tehnyt kuitenkin realistin, koska verotuspäätöksissä tarvitaan yksimielisiä päätöksiä. Ja kun näitä hallituksen 27, niin finanssitransaktiovero törmäisi seinään Lontoossa, joku muu vero sitten Berliinissä. Eli tämä on tosi asia meidän tulee olla sen vuoksi mielestäni vähän varovaisia näissä uusissa veromuotoehdotuksissa. Ja energiavero, riippumatta nyt siitä, mistä energiamuodosta puhutaan, ja pidän tätä vähän epärealistisena lähestymistapana. Ja sitten CCS. Seuraamme varsin tarkkaan sitä, saattavatko jäsenmaat kyseisen direktiivin kesän mennessä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja Saksassa aihe on ollut parlamentissa esillä jo kahden vuoden ajan, ja jos Saksa ei ryhdy toimiin, niin me syksyllä heti sitten ryhdymme toimiin, jos huomaamme, että joku jäsenmaa on myöhässä. Ja sitten mitä tulee näihin kuuteen suurimpaan malliin, joita tuetaan siis eh, miljardi suuruisin summin. Katsoisin, että näissä ollaan menossa melko hyvään suuntaan. Neljä, viisi koehanketta on käynnissä ja katsoin sitä vuoteen 2015 mennessä saadaan näistä mallihankkeista tarvittavat tiedot. Tiedot, jotka ovat tärkeitä myös teille täällä parlamentissa, kun halutaan katsoa, miten pitkällä aikavälillä esimerkiksi hiiltä voidaan hyödyntää ja miten sitten voidaan vaikuttaa siihen, että hiilipäästöjä ei tulisi liikaa, eli voidaan tehdä tarvittavia teknisiä ja poliittisia uudistuksia. Ja sitten ulkopolitiikka energiasta puhuttaessa. Olemme läheisessä yhteydessä Venäjän kumppaneihin ja myöskin Ukrainaan olleet. Tärkeää olisi, että ottaisivat käyttöönsä myöskin stressitekstit. Sveitsiin ollaan yhteydessä Brysselissä ensi viikolla ja myös näihin kahteen muuhun mainittuun maahan kirjalliset kutsut ja pyynnöt lähetetään näille ihan lähiviikkoina. Tässä ehkä, ja Baltian maat, Kaliningrad, Valko-Venäjä, Venäjä. Näihin on oltu yhteydessä. Tämä on näiden alueiden kannalta varsin herkkä aihe siksi, että nämä maat haluavat kaasun osalta ja sähkön osalta vähentää riippuvuuttaan Venäjästä ja Liettuassa esimerkiksi ydinvoimala tämän vuoksi on mielenkiintoinen ajatus. Toisaalta sitten venäläiset Kaliningradin suunnittelevat ydinvoimalaa. Tilanne on siis seuraavanlainen. Venäläiset ja eurooppalaiset toivoisivat, että olisi mahdollista käydä avointa kauppaa, VTO-tyyppistä vapaata liikkuvuutta. Tavarat toivotaan. No, tarvitsemme hiiltä, sitä tuodaan Venäjältä, öljyn osalta myöskin, näin myöskin kaasun osalta. Ja sähköstäkin puhutaan. No niin, uskottavuus tässä saattaa nousta esiin, mutta katsoisin, että vain tällä tavalla on mahdollista päästä mahdollisimman korkeisiin standardeihin, jos Kaliningradissa todellakin ryhdytään eh, rakennushankkeisiin. Toisaalta jos Kaliningradissa eh, vaadimme korkeita mahdollista eh, turvastandardia käytettäväksi, ja jos tähän todella päästäisiin, niin markkina-arviointi sitten Liettuan ydinvoimalan osalta olisi eh, vähän toinen. Eli tällaista pokeria tässä pelataan, mutta meidän on tehtävä päätös, eli joko Kaliningradin eh, korkeimmat mahdolliset standardit ja näin sitten avattaisiin alueen sähkömarkkinat tai sähkömarkkinat pysyvät suljettuina ja tuodaan Venäjältä vain eh, kaasua hiltä. Tällöin sitten paremmat mm, mm, markkinat jäisivät tälle alueelle. Tietysti Puolankaan markkinoita tässä ei saa unohtaa, koska Puola välittömänä naapurina myöskään ei ole ihan varma siitä, olisiko mahdollista eh, kuitenkin tuoda sähköä naapurimaista. Ja stressitestit. No, olen täällä aikaisemminkin ollut ja Eurooppa-neuvosto ilmeisesti päätti näistä stressitesteistä, eikä se alun perin lainkaan eh, mikään itsestäänselvyys ollut, jotkut vastustivat. Mutta nyt vapaaehtoisesti kaikki ovat olleet valmiit hyväksymään stressitestien toteuttamisen. Ja tässä on mielestäni huomioitava se, miten avoimesti jäsenmaat ovat kuitenkin toimineet. Mutta Varsinaisestihan tässä on kyse seuraavasta asiasta. Energia miksi kuuluu Lisabonin sopimuksen mukaan jäsenmaiden toimivaltuuksiin. Ja voisi sanoa, että minua voidaan tällaisena vipuvaikuttena käyttää, mitä ette Pariisissa saarita, saavuta, niin vaikea on sitten tuloksia saada aikaan minun kauttani täällä Brysselissä. Minun on toimittava sääntöjen mukaan ja ymmärrettävä se, että energian miksin osalta tilanne ei ole muuttunut. Se on asia, joka kuuluu eh, jäsenmaiden toimivaltuuksiin edelleenkin. En kuitenkaan liian pessimistinen ole, koska tässä paljon jo on saavutettu 20 prosenttia uusiutuvista yhdeksän vuoden kuluttua. Tähän on siis päästävä ja edistysraporttien kautta tilannetta myöskin valvotaan, niin melko hyvällä sarallahan tässä ollaan. Ja näin ollen 80 prosenttia tästä energiayhdistelmästä jäisi jäsenmaiden hoidettavaksi. Ja sitten jos puhutaan öljystä ja siirroista, niin sähköstä 20 prosenttia uusiutuvista ja 35 sitten olisi joko aurinko, vesivoimaa, biomassa tai tuulienergiaa. Eli yhdeksän vuoden jälkeen 35 prosenttia sähköstä jäsenmaissa olisi mahdollista saada uusiutuvista lähteistä. Näin kun puhutaan sähkömarkkinoista, niin tulevien vuosien aikana kyllä uusiutuvat ohittavat hiilen ja ydinvoimankin. Ja noin vuonna 2016 se tulee tärkein eh, lähde. Ja sitten tämän energian eh, tiekartan pohjalta halutaan asiassa edetä. Hyviä suunnitelmia tarvitaan. Ja vuonna 2025 tai 2030 40 prosenttia tai enemmänkin on ehkä jo saavutettu, kun puhutaan uusiutuvista saatavista sähköstä. Ja mitä enemmän sitovia sopimuksia tehdään jäsenmaissa, sitä pienemmäksi muodostuu sitten jäsenmaiden oma osuus näissä toimivalta suhteissa ja saadaan Euroopan tasolle enemmän kompetenssia ja näin myöskin valvontavaltaa. Ja tärkein edistysaskel tulee onnistumaan siinä vaiheessa, kun infrastruktuuripaketti on saatu valmiiksi ja yleiseurooppalainen infrastruktuuri on valmis ja sitten toisaalta myöskin ehm, varastointiasiat on saatu eh, hyvälle mallille. Kaasu eh, toimitusdirektiivihan saatiin eh, valmiiksi ja siinä sanotaan, että 30 vuorokauden resurssit tulee voida varastoida. Itse en ole insinööri, mutta kuitenkin uskoisin, että vielä omalla sukupolvella saamme aikaan tällaisen energian resurssidirektiivin esimerkiksi 30 vuorokautta erityyppisissä varastointimuodoissaan esimerkiksi vedyksi tai metaaniksi muutetussa muodossa tai bioenergian muodossa, mutta energia on kuitenkin siis eh, säilytettävissä ja varastoitavissa. Ja jos siis sähkön osalta päästään tällaiseen riippumattomuuteen <clears throat> kuin esimerkiksi kaasun ja öljyn osalta jo ollaan, jossa siis nämä eh, riippumattomuus jaksot ovat jo sadassa vuorokaudessa. Ja tähän pyritään kaasun osalta direktiiviä täytäntöön panemalla. Kiitokset herra Oettinger teille. No niin, 20 minuuttia niin arvokkaiksi katsoitte esitetyt kysymykset. No, tässä ei enää ole kovinkaan monta minuuttia aikaa, ja sitten kello on viisi. Pahoittelen, jos joku ei saanut omaa ääntään kuuluville, mutta mielestäni oli kuitenkin hyvä, että eh, annettiin hyvä mahdollisuus vastata kysymyksiin tässä varsin mielenkiintoisia asioita esiin tuotiin ja energian Työkartta 2050 on ilman muuta erittäin tärkeä asia ja kiinnostaa valiokuntaamme. Ja uusiutuvat energiamuodot, joita olemme tukeneet ja mitä enemmän niitä voidaan hyödyntää, niin ilman muuta sen parempi. Tällä tavalla saadaan toivottavasti turvallinen ja puhdas ja maksettavissa oleva energiapolitiikka aikaan öljyyn. Tuista mainitsitte nämä määräajat, joihin voimme yhtyä, ja energiatehokkuus. Se on todellakin tärkeä aihe, johon vielä tullaan palaamaan. Haluaisin nyt lämpimästi kiittää siitä, että pääsit tänne paikalle. Ja näistä stressi testien kriteereistä sitten puhutaan lähemmin seuraavalla kerralla toukokuun puolessa välissä. Kiitokset tämänkertaisesta. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann äh, sind wir pünktlich. Hyvä, voimme sitten jatkaa. Tarkoitus oli pitää toinenkin puheenvuorokierros, mutta varitettavasti ei ehditty. Pahoittelen, pahoittelen. Meillä oli tietty aikataulu, enkä halunnut keskeyttää komissaaria äskeisten vastausten yhteydessä. Nyt voimme sitten mennä eteenpäin esityslistallamme. Seuraavana Dagmar Berentin mietintö aiheena EU-lainsäädäntö TSE oireyhtymän osalta. Ja tässä rehu- ja elintarvikevalvonta, siis aiheena Dagmar, ole hyvä. Vielen, Dank, Herr Präsident. Ja, äh, Kiitos puheenjohtaja. Spongy formisia ja enkelofapatioita. Niin. Tämä on siis aivosairaus. Tämä on niin vaikea ääntää, joten alan heti äänkyttää alkuvaiheessa. Hyvät kollegat, me puhumme tänään tästä mietinnöstä, joka liittyy komission toiseen tiekarttaan näistä TSE-taudeista – eikä ole kysymys pelkästään nautojen sairaudesta. No niin, siis Kuun, onko, onko täällä? Eiköhän ole vielä paikalla. No, ehkä joku tässä auttaa minua kohta. Siis me puhumme koko tästä laajemmasta kokonaisuudesta, jossa on muutkin eläimet mukana, jossa aivot muuttuvat sienimäiseksi. Tässä on erityisesti nämä lampaat ja erät muutkin eläimet, joita tämä tauti koskee. Niin, meillä on 96,78 meillä on BSC-asioista tullut ähm, säännöstöä ja sitten 2005 on yritetty äh, tehdä muutoksia, että jossa otettaisiin nykytilanne huomioon. No, nyt on uusi tiekartta laadittu ja sitten tämä mietintö ottaa siihen kantaa. Aivan aluksi ehkä kuitenkin haluaisin sanoa kollegoille, että tiekartoilla on aina sellainen tarkoitus, että näissä puhutaan esimerkiksi BSD-testien luotettavuudesta, tehokkuudesta – ja miten riskimateriaalia eh, hävitetään ja mikä ylipäänsä on riskimateriaalia ja miten eh, sitten eh, niiden, niiden karjojen osalta toimitaan, joita BSO TSE on koskenut. Nämä ovat siis Roadmap 2 ydinaiheita. Tämän lisäksi Euroopan komissio on ehdotuksessaan ottanut kantaa tähän rehu kieltoon, joka äh, liittää, liittyy näihin eläjauhoihin, että märehtijöiden, märehtiöstä valmistettua rehua ei saa märehtiöille syöttää. Ja mitä tulee materiaaliin, tämä on liitteessä viisi. Me Eh, komissio pitää riskimateriaaliluettelosta mm, kiinni. Ehkä EFSAlta on tulossa suositus asiasta, mutta tällä hetkellä EFSA ajattelee juuri samalla tavalla kuin minä, että riskimateriaalien osalta ei mitään muutosta pitäisi olla. No kerron tästä omasta mietinnöstäni. Ensin yleisesti, ja sitten voimme puhua näistä eh, yksityiskohdista ja tästä tiekartasta. miten, miltä tämä on yleisesti minun mielestäni näyttää. Kuten aikaisemminkin, niin tässä on erittäin hyvää työtä komissiolta. Emme ole kaikista kohdista samaa mieltä. Sehän on aivan normaalia, mutta muuten eh, toisin kuin aikaisemmin 90-luvulla sen komission kanssa me joudumme pelkäämään sitä, että komissio ei ota, ota eläinterveyttä vakavasti, mutta nyt tilanne on todellakin muuttunut, koska se, mitä komissio nyt TSEn torjunnasta esittää meille, on aivan ok. Ja täytyy sitten yksityiskohtia katsoa vähän tarkemmin vielä. Täytyy vielä muistaa, että kuinka paljon näitä tapauksia on, siis BSE ja näitä muita TSE-tauteja tauteihin sairastuneita eläimiä. Vuonna 2009, kun meillä on ollut vain 67 tapausta vuonna 2009 vain Euroopan unionissa. No sitten BSE-valvonta, nämä ovat kohdat 3 ja 5, 3, 5 ja 6 kertomu tässä mietinnössäni. Niin on kysymys ikärajoista, jos eläimet ovat yli 72 kuukautta vanhoja. Tämä on sellainen asia, joka on komitologian menettelyssä jo käsitelty. Me olemme tätä silloin katsoneet ja olemme miettineet, pitäisikö tälle ikärajalle jotain tehdä. Silloin olin sitä mieltä, että tietyissä oloissa ikäraja voitaisiin nostaa – Vuosittainen BSE-valvontaohjelma on laadittu sillä tavalla, että e, se voi kattaa nämä vuosittaiset e, tapaukset. Ja testi ja nosto on, on, on tämän myötä otettu siis huomioon ja tilanne päivitetty. Euroopan komissio Eh, on ottanut kantaa myös tähän viidessä maassa olevaan, eh, eh, on alempi siis viidessä maassa, Puola, Tsekki, Slovakia, Romania ja Bulgaaria. Näissä, näissä voidaan käyttää samaa rajaa kuin kahdessa kahdessa Eh, muussa maassa vasta sitten, kun riskiarvioinnit on tehty, mikä nyt ei ole vielä siis eh, toteutunut. Ei pitäisi ehkä uusista maista enää puhua, mutta hyvin paljon myöhemmin asetettiin tämä rehukielto voimaan. Ja BSE testit, joita on siis vähemmän aikaan tehty, niin tässähän on eroa Euroopan maiden kesken ja sitä varten tämä ikärajakin testaukselle on erilainen näissä maissa. E, nämä jäsenvaltiot ovat aivan tyytyväisiä tällä hetkellä tähän ratkaisuun ja ovat samoilla linjoilla. Mitä sitten e, on, tulee siihen, että ikäraja edelleen nostettaisiin niin en tiedä. Siis tapauksiahan on vielä olemassa. Me ei aivan nuorilla eläimillä, siellä ei ole paljon mitään. 2009 on ollut vain yksi ainoa tapaus Tsekissä, jossa eläin on ollut 28 kuukautta vanha, mutta suurin osa tapauksissa, BSC-tapauksista, on löytynyt eläimistä, jotka on terveenä teurastettu ja ylipäänsä vanhemmissa eläimissä. Tämähän on aivan ymmärrettävää, koska meillähän on vielä tämä pitkältä ajalta olemassa. Sitten kun otamme huomioon tämän BSE-tilanteen, niin olisin hyvin varovainen ikärajan nostamisesta edelleen. On pistokokeita ja 2013 tulee uusi valvontajärjestelmä voikaan, voimaan ja siksi pitäisi ollakin hyvin, hyvin varovainen ennen kuin uusi seurantajärjestelmä tulee voimaan. Se, mistä halutaan keskustella, on se, että miten valvotaan tätä rehukieltoa, rehukielon noudattamista. Me olemme muutama vuosi sitten päättäneet siitä, että eläinvalkuaista ei saa rehuihin lisätä märehtelijöille, märehtelijöille, märehtijöille. Siis eh, sijat, eh, kanat eh, maatilalla saavat kaikkea. Siis aikaisemmin nämä saivat eläinjauhoa, ja eläinjauho, joka oli valmistettu eläinteurasjätteistä, teurastetuista eläimistä. Ja tässä puhuttiin ihmisravinnoksi kelpaavista eläimistä. E, siis mehän emme, me ehkä syömme me ihmiset puolet eläimestä, naudoista ehkä sitten tämä osuus on vähän enemmän ja sikojen kohdalla vähän vähemmän. Ja kaikki loppuruohosta sitten jauhettiin eläinjauheeksi. BSE-taudin jälkeen tai sen puhkeamisen jälkeen, siis sehän syntyi siitä, että märehtijät, jotka ovat kasvissyöjiä, niille annettiin eläinjauhoa oli tällainen tunteeseen perustuva toive, että ei tällaista enää tehtäisiin. Siis se naudoillehan ei ole enää eläinjauhoa saanut antaa ja, ja se on ollut laitonta toimintaa. Siis kaikkihan tämä muuttuu ja merkinnätkin muuttuivat rehussa. Tietenkin tilalla on yhä edelleen äh, mahdollista antaa, antaa mitä tätä rehua. No, tuottajat kyllä ovat aika perinteisiä ja tietävät, mikä eläimille on hyväksi, mikä ja ei. Schnellhardt on hyvin paljon tässä antanut ideoita ja tässä on puhuttu siitä, kuinka vaarallisia erinäiset järjestelmät ovat. Siis monen vuoden ajan on jo onnistuttu siinä, että emme ole saaneet riittävästi valkoista eläimille, jotka sitä kuitenkin tarvitsevat – Me olemme näin kotitalouden osalta ottaneet eläinvalkoisen kantaa aikaisemmin. Tabashi on tehnyt tästä lausunnon. Ja tulos oli se, että eläimet eivät saa tarpeeksi valkuaista, vaikka ne sitä tarvitsevat. Johtopäätös oli myös se, että geeniteknisesti teknisesti muunneltua soijaa pitäisi antaa, mutta se on hyvin vaikea ratkaisu. Komissio tässä roadmapissa hyvin eh, varovasti ehdottaa tämän kiellon uudelleen tarkistamista. Tässä on hyvin tunteisiin tai emotionaalinen aihe minäkin suhtaudun siihen, sillä tavalla, mutta minä olen aina ajatellut, että kyllä tunteet ovat paikallaan tietyissä asioissa, mutta poliittisessa työssä ja lainsäädännössä ei aina pitäisi niiden varaan heittäytyä. Tietyissä tapauksissa me eh, voitaisiin eläinjauhon käyttö sallia tietyin edellytyksin. No niin, tämä emotioihin liittyvä kommentti, niin tässä, no niin, no niin, aivan. oikein kiva, kun tuette minua. Niin siis tietyin edellytyksin ensinnäkin ehdotan sitä, että pitää varmistaa se, että on hyvin hyvin tarkat menettelyt sille, miten eläinjauhe valmistetaan. Ehkä vuonna 1998 eh, tätä lainsäädäntöä, kun laadittiin PSE-aikoihin, niin silloin valmistusmenetelmässä oli tällainen eh, kuumennusmenetelmä. No niin, kollegani tuntevat nämä menetelmät paremmin. Me voimme tietenkin näistä vielä kinasta. Siis kuumennusmenetelmän eh, myötä eläin jauho jauhoa valmistetaan. Ja myöskin paineessa tämä, tapahtuu tämä valmistus. Ja siksi Tietenkin vain terveistä eläimistä tätä teurasjätettä voitiin ottaa ja siitä tehdä rehuun lihajauhoa. Eli sellainen olisi mahdollista. Mutta kuitenkin tämä kannibalismikielto pitäisi pitää voimassa. No tähänkin liittyy paljon tunteita. Jos siis ei tässä aina kontaminaatiota tapahdu, mutta jos kuitenkin vielä eh, turvallisuutta eh, nostetaan eh, ja jos kaikki kontaminaatio voidaan välttää, niin silloin täytyy tehdä näin. Sijoista ja siipikarjasta voidaan eläinjauhoa valmistaa, mutta naudoista ei. Ne jäävät ulkopuolelle, naudat jäävät ulkopuolelle. Miksi sitten näin? No, vastaus on se, että turvallisuudessa on eroja ja on vähän liian aikaista, kun meillä on jotakin pientäkin epäilystä tiettyjen tuotteiden suhteen. No jos sitten kaikki tämä eh, valmistus eh, tapahtuu täysin toisistaan erillään, niin se itse asiassa on sellainen, mitä tässä ehdotan, jotta eläinjauhoa voitaisiin uudelleen ryhtyä käyttämään pieneläinten ja lemmikkien, lemmikkien ruoassa tällaista voitaisiin toteuttaa. Komission pitää pystyä valvomaan eläinproteiineja ja tarkistamaan se, että samoja edellytyksiä noudatetaan kuin mitä meillä täällä näissä tuontitavaroissa. No mitä sitten tulee riskimateriaaliin, niin niistä olen sanonut että on tällainen luettelo olemassa, mitä pitää noudattaa tässä OIE on mukana, eikä pitäisi mitenkään heikentää näitä normeja, mitä OIEn luettelossa on. Sitten 15 ja 17 pitää valvoa lampaita. Ja meneillään olevat tutkimukset ja BSE-testit, siis ante mortem testit eläinten, siis eläinten, elävien eläinten testit eivät ole vuosikausin kehittyneet. Sitten tiekartassa asiat, jotka eivät siellä ole, elintarvike- ja rehuturvallisuus, 19-22 kohdat, me olemme täällä tietenkin puhuneet eh, näistä valvontajärjestelmistä Euroopan unionissa. testausjärjestelmistä Pääasiassa järjestelmät ovat kunnossa, mutta eräissä maissa tämä laatu on vähän huonompi. Pitää olla virallinen valvonta kaikille jäsenvaltioille ja komission täytyy pitää tästä huolta. Sitten lempiaiheeni mekaanisesti erotettu liha. Täällä oli eri nimi aikaisemmin, mutta tämä on siis liha, joka on luista irrotettu. Minä haluaisin edelleen tämän kiellon, koska meillä on aivan tarpeeksi lihaa Euroopan unionissa. Ei tarvitse kaikkia viimeisiä lihaksia riepuineen repiä. Meillä on laadukkaita lihatuotteita ja makkaratuotteita. Ja mitä vielä tähän haluaisin sanoa, niin Euroopan unionin säännöt ja niiden toteuttaminen jäsenmaissa mekaanisesti erotetun lihan kohdalta on, on kunnossa. Ja ainakin täytyy myöskin merkinnöistä huolehtia, koska monet ihmiset eivät sitten näitä ostaisi. Sitten dioksiiniarvot kalajauhossa, ne ovat aivan liian korkeat ne eivät sovi ihmisen tai eläinten terveydelle. E, Pohjamereltä ja Itämereltä kalastetut kalat, tähän pitäisi saada uudet dioksiiniarvot ja laatia siihen e, säännöksiä. Sitten biokaasu 2020. Meillä täytyy olla hygieniamääräykset myös sivutuotteille. kun eläinproteiinia käytetään, niin siihen täytyy aina liittää vastaava valvonta. No sitten vielä kohta 18 kohorttien teurastaminen. Jos karjassa on tapaus, niin aikaisemmin on tapettu tai päästetty päivittäin koko, koko karja. Ja jos jäsenmaa esittää pyynnön, että tämä karja saisi olla tuotantokauden loppuun. Siis komissio on tästä tehnyt ehdotuksen, jonka täysin torjun. Van Dijk ja Leene ehkä ovat eri mieltä. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että jos BSEtä esiintyy karjassa, niin koko karja pitää teurastaa minun mielestäni, eikä niin kuin komissio ehdottaa. No tämä ei ole kovin pitkä tämä mietintö. Se on hyvin intensiivinen, vaikea asia. Ja avustajani, sihteeristö, erittäin hyvää työtä kaikki ovat tehneet ja sisään, sisältö on tässä nyt hyvin onnistuneesti tässä nyt saatu paperille. Haluaisin kiittää sihteeristöä ja kaikkia muitakin kollegoita. Merci beaucoup, euh, Madame Roth-Behan, pour ce rapport euh, effectivement très... Kiitos erittäin paljon tästä hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Nyt annan puheenvuoron eri varjo esitellä esi- ensiksi Schürenhardt. Kiitos puheenjohtaja. Niin, varmasti on hyvä toinen suunnitelma esittää. Tämän TSE-yhtymän osalta – Viime vuosinahan tämä aihe on kovasti meitä työllistänyt. Ja vuodesta 90 alkaen, jolloin parlamentissa tehtiin hyvää työtä ja varsin nopeasti pystyttiin eurooppalaisia menettelytapoja muuttamaan. Näyttää siltä, että myönteistä kehitystä on saatu aikaan. Näyttäisi siltä, että tautitapausten määrä on nopeasti vähentynyt nyt ollaan ihan uudenlaisessa tilanteessa ja näin ollen meidän kannattaakin miettiä, miten paljon tämä myönteinen kehitys tulisi huomioida myös lainsäädännössä, ei käytetä tiukkaa lainsäädäntöä, jos ei se enää tarpeen ole. Toisaalta on kuitenkin pidettävä mielessä kansalaisten terveydensuojelu ja myöskin eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Ja katsoisin, että tältä pohjalta eh, mietintö on oikein hyvin laadittu. PSN valvonnan osalta voisin todeta, että en olisi ihan näin tiukka, mitä tulee tähän ikäkysymykseen viime vuosina on toteutettu useitakin tutkimuksia. Ne ovat aiheuttaneet kustannuksia, se on selvä, mutta katsoisin, ettei kustannuksista tule välttämättä puhua, jos puhutaan ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun liittyvistä kysymyksistä. Mutta on myös sellaisia tutkimushankkeita, jotka eivät välttämättä tuo tuloksia. Eli tämä ikäasia voisin olla siinä suurpiirteinen, en näkisi asiaa ihan yhtä tiukasti kuin esittelijä, mutta tietysti on neuvoteltava siitä, mikä on hyväksyttävissä oleva, mikä ei. Ja hyvä on, jos tästä vielä keskustelua on mahdollisuus käydä. Mitä tulee rehukieltoon, niin omassa työssäni pidin tärkeänä sitä, että asetus, joka eläinrehuista on saatu aikaan, tulisi huomioida tässä yhteydessä. Ja nämä sivutuotteet, kolme näistä voitaisiin ehkä huomioida. No, tietysti on totta, että on katsottava, miten teurastetaan ja että kuljetukset hoidetaan huolella ja hyvin ja kannibalismi tulisi sulkea pois. Siihen voi myöskin yhtyä. Ja meidän kannattaisi tulevaisuudessa pitää huoli myös siitä, että märehtiöille ei eläinrehua anneta. Tai siis sellaista rehua, joka sisältää eläinvalkuaista. Tulee ajatella fysiologisia ja äh, psykologisia seikkoja tässä yhteydessä ja äh, lähtisin liikkeelle siitä, että tällä tavalla olisi syytä menetellä, kun naudoista puhutaan toisaalta eh, kun merehtieden rehusta puhutaan, ehkä jonkinlainen eh, suvaitsevuusraja tulisi asettaa. Eh, se on varsin nyt, mutta on huomioitava tuotantokeinot ja tavat jos esimerkiksi eh, toimitaan siten, että ei hyväksytä eläinvalkuaisen lisäämistä, mutta joskus tuotantokeinot ovat sellaiset, että ei voida täysin estää sitä, että jonkin verran mm, sitä mukaan tulee. Ja ehkä jonkinlainen toleranssiraja olisi mahdollinen. Tutkimus sen osalta voi yhtyä täysin siihen, mitä esittelijä on sanonut ja olisi ehkä hyvä kuulla komission näkemyksiä asiaan. Esimerkiksi muutokset, joista päätettiin eh, lampaiden osalta. Ajateltiin, että jalostuksen eh, myötä olisi muutoksia saatu aikaan. En tiedä, onko onnistuttu. Olisi hyvä kuulla jotain tästä komissiolta. niin karjan tuhoaminen, en tiedä, tulee miettiä, onko järkevää tuhota kokonaisia karjalaumoja sen vuoksi vain, että joku yksilöistä on sairastunut. Eli tässä asiassa kannattaisi myöskin hieman miettiä, miten kannattaa tosiseikat huomioiden toimia. Dioksiini- ja biokaasuasiat tässä yhteydessä. En tiedä, onko niitä välttämättä tässä yhteydessä edes käsiteltävä. Mielestäni ehkä ei. Jos nyt esimerkiksi ajatellaan dioksinia ja sitten esitetään muutettavia raja-arvoja. No, vuonna 90, kun dioksinikandaali eh, skandaali puhkesi Belgiassa, raja-arvot määritettiin ja ne määritettiin niin tiukoiksi mielestäni, että jos ajatellaan esimerkiksi eh, lämmitysjärjestelmien kautta syntyvää saastumista tai muuta, niin eh, jos ei voida raja-arjoja muuttaa, niin ongelmana on ehkä se, että ei enää uskalla tai voi nautaeläimiä ulos päästää, koska ne altistuvat liikaa. niin nämä tunnistamismenettelyt tässä voin yhtyä siihen, mitä on esitetty, mutta muutoin kaiken kaikkiaan katsoisin, että mietintö on ihan hyvä, se huomioi nykytilanteen ja säästöjä voisi aiheuttaa kuitenkaan vaikuttamatta millään lailla eläinten ja ihmisten turvallisuuteen ja terveyteen. Kiitos erittäin paljon Jeanette ja sitten Mari Paulson. Tack fru ordförande. oh. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Tämä on suorastaan historiallisesti kiinnostavaa ja hauskaa lukea tätä asiakirjaa. Minä itse olin tässä valiokunnassa mukana ja me käsittelimme tätä eh, hullun lehmän asiaa ja elintarviketurvallisuutta eh, vuosikausia. Ja kuten aina, niin tämä on erittäin hyvä teksti, kun, jonka Rod Berent on laatinut. No ne, mitkä täällä sitten ovat ongelmia. Itse asiassa minulla ei ole mitään ongelmia minkään asian kanssa, mutta minun mielestäni on nyt aika ottaa esille, aivan kun täällä sanotaan, nämä asiat. Meillä on todellakin puutetta eh, eläinvalkuaisesta ja ylipäänsä rehusta eh, sekä kanat, eh, linnut, kaikki sekä sijat ovat kaikki ruokaisia eläimiä. Siis luonnon tilassa ne elää, syövät matoja ja kaiken, maailmia, kaiken maailman muita eläimiä, vaikka ne pääasiassa ovat kasvissyöjiä. Minun mielestäni on nyt hyvä tätä tarkistaa se, että kannibalismi kielletään, niin se on minun mielestäni tärkeää, eikä saman lajin, mm, tällaista lajin sisäistä syöttämistä pitäisi, sitä, se pitää kieltää. En ole kuitenkaan aivan varma siitä, että eikö meillä nykyään ole sellaisia keinoja, että me voisimme eri proteiinityypit erottaa toisistaan. Meillä pitäisi olla jonkinlainen valvonta, menetelmä silloin, kun tuotantoketjun loppupäässä ollaan. On hyvin vaikea pitää nämä tuotantolinjat erikseen, mutta sitten pistokoe siellä loppupäässä, kun tuote on valmis, sellaista tarvittaisiin. Schnellhartkin puhui siitä. Märehtijät eivät ole pelkästään kasvissyöjiä, vaan he, ne ovat vegaaneja. Nehän eivät syö yhtään mitään eläintuotteita. No sitten elintarvike ja rehuturvallisuus. Tässä, jos vain mahdollista, haluaisin pyytää komissiolta, että se tekisi laajan tutkimuksen siitä, kuinka valvonta toimii eri maissa. Nimittäin aivan kuten valvonta-asetuksen kohdalla, jossa olin esistelijänä, niin olin järkyttynyt, kun tapasin eh, elintarviketarkastuksen, joka ei ollut kohdallaan. Siis riskien arviointi olisi erittäin hyvä keino saada tämä toiminta sopeutumaan todellisuuteen. Erothan maiden välillä ovat hyvin suuria. Minä uskon, että meidän pitäisi kokonaan muuttaa tästä riskinarvioinnista omaa ajatteluamme. Tarvitaan ehkä parempaa koulutusta, tarvitaan ehkä tiukempia ja yksityiskohtaisempia säännöksiä sille, että mikä riski on se on aika vaikeaa. Vaikuttaa olevan hyvin vaikeaa monen valvojan kohdalla tämä, että mikä on todellista, todellinen vaara ja mikä on suht vaaratonta. Minä siis mietin tätä kappaletta 20 siis tässä yhteydessä. Sitten 22 e, kohta. Minä en oikeastaan ymmärrä, mitä, mitä tämä tarkoittaa, mutta kyllä minä otan siitä selvää. Sitten mekaanisesti erotun, erotetun lihan kohdalla. Minä en oikein tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Me elämme sellaisessa järjestelmässä, jossa me heitämme hukkaan ruokaa. Omassa maassani niin jokainen ihminen heittää 50 kiloa syötävää ruokaa kolmen kuukauden aikana. Se on aivan järjetöntä. Siis aivan kelpoisaa ruokaa heitetään roskikseen. Minkälainen tarve on mekaanisesti erotetulle lihalle tässä järjestelmässä? Se, että lingotaan luita, jotta saadaan tällaista eh, lihaa sitten itsellemme järjestelmässä, jossa joka tapauksessa heitämme ruokaa roskiin. Ainakin tällainen pitää merkitä, koska missä tällainen tarve mahtaisi olla, kun hyvää ruokaa jatkuvasti heitetään pois. Liberaalien puolesta voin sanoa, että minä tulen ehdottamaan, että me tuemme tätä, mutta yksi kysymysmerkki, eli tämä kohta 20, sitä haluaisin vähän Eh, laajentaa siis valvonnan valvontaa. Kiitos. Merci beaucoup de votre intervention. Kiitos erittäin paljon tästä puheenvuorosta. Jim Nicholson. Uh, thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnäkin haluaisin kiittää tätä, tästä mietinnöstä ja onnitella. Tunnen Dagmarin jonkin aikaan ja hän on asiantuntija Viime kriisin aikana hän teki mietinnön BSEstä eh, hullun lehmän taudin aikana, joten meillä ei ole parempaa esittelijää tässä tilanteessa. Mielestäni mietintö painottaa tämän asian tärkeyttä. Meidän pitää pyrkiä eh, ehkäisemään se, mitä tapahtui aikaisemmin. Kuten mietinnössä sanotaan, tämä valvonta on tervetullutta ja tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitä, ei pitäisi olla varovaisia. TSE voi tulla takaisin ja tämä on se, mitä mikä pitää ottaa huomioon. Minä voin tukea paljon sitä, mitä esittelijä on tässä sanonut, mutta minun pitää sanoa, että minulla on jotakin varauksia tästä rehukielosta. Ehkä tämä johtuu siitä, että meillä oli tämä BSE-kriisi yhdistyneessä kuningaskunnassa, ehkä olimme nähneet niin paljon eläimiä, jotka kärsivät siitä. Ja tämä on se, mistä minä tulen. Ja me olemme erilaisia, meidän pitää olla realisteja. Ja voin ymmärtää hyvin sen ne paineet, joka meitä kohdi, johon me, jotka meihin kohdistuu tällä hetkellä, mutta meidän pitää kuitenkin pohtia sitä, että onko tämä ainoa vastaus tähän valkuaisvajeeseen. Ehkä minulla on joitakin varaumia siihen, että pitäisikö meidän mennä tähän suuntaan, mutta tämä kuitenkin vaikuttaa oikealta tieltä ja se että otamme, olen samaa mieltä näiden aikaisempien kommenttejen kanssa. Mielestäni paljon riippuu siitä, että kuinka tämä esitetään. Tämä esitys on tärkeää, koska yleisö ja yleisön kanta, en tiedä minkälaista se on muualla, mutta sieltä mistä minä tulen, niin on sellainen asenne valloillaan, joka on sitä vastaan, että, että puututaan näihin rehu rehuasioihin. Olen samaa mieltä näiden kommenttien kanssa, mutta me, kuten Rova Paulson sanoi, en näe syytä nostaa tätä. Jotkut ihmiset yrittävät tietysti tehdä rahaa eläimillä ja tämä menee liian pitkälle, mutta olisin, olen hieman provokatiivinen nyt. On ehkä muitakin tapoja käsitellä tätä valkuaisvajeongelmaa. ongelmaa Ongelmahan on se, että EU on niin hidas antamaan uusia, eh, uusia, uusia vientiartikkeleja muualle. Eli me tästä ei pitäisi tehdä ongelmaa. Eli tämä, tätä tasoa on tutkittava. Minun pitää sanoa, että kun katson, mitä asioita on tapahtunut esimerkiksi dioksiiniskandaali ja tämä ongelma, mitä on tapahtunut minun omalla alueellani, niin tämä aina tulee niiltä ihmisiltä, jotka eivät toimi oikein. Eli he yrittävät rikkoa sääntöjä ja sitten kun he jäävät kiinni, niin he eivät ymmärrä, että miksi, on, miksi ihmiset ovat niin vihaisia. Mielestäni meidän pitää taata, että meillä on standardit kunnossa ja ne ovat erittäin korkeita standardeja Euroopan unionin alueella. Ja voin todella tukea monia näistä kommenteista, mutta pyytäisin, että me etenemme varovasti ja olemme varovaisia siinä, kuinka me esitämme tämän asian kansalaisille. Je vous remercie infiniment, euh, Dagmar. Kiitos sitten Dagmar. Vielen Dank. sicherlich die niin ehkä jo tässä vaiheessa kommentoin näitä esitettyjä näkemyksiä. Jos Nellerin puheenvuoro. Tämä iän nosto 72 kuukauteen. Tämä, tästä ei tarvitse päättää, on jo päätetty. Tässä mietinnössä vain viittaan siihen, että se oli ok. Näin asia nähtiin. Komission liiankin järkevä tekemään tällaisia päätöksiä kysymättä parlamentilta. Mutta minun on tässä yhteydessä viitattava siihen, että lisäikänostot tulee tehdä riittävän varovaisesti ja vielä sen valvontaohjelma edelleenkin on tärkeä asia EU:ssa. ssa ihan tosiasiallisesti, mutta myöskin emotionaalisesti. Ja niin kuin Nikolsonkin totesi, siitähän monissa asioissa on kyse. Ja tähän liittyy myös VSN valvonta. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että vuosittaiset valvontaohjelmat tehdään ja niitä käsitellään riittävästi ja sitten eh, valvontaan liittyvät nautojen, nautojen ikien lisänostot voidaan katsoa tarpeelliseksi, jos lähivuosina huomataan, että eh, määrien, eh, lukumäärät vähenevät. Mutta esimerkiksi 47 mm, tapausta vuonna 2009 yli 10 vuotta huipun, huippuvuoden jälkeen, niin on se kuitenkin lukumäärä sekin. Ja sitten ylipäätään vielä tästä rehukiellosta. Tätä kommentoitiin puheenvuorossa, myöskin Nicholson puheenvuorossa asia kommentoi. Itse en missään vaiheessa kannattanut rehukieltoa, olen sitä aina vastustanut. Olen sitä mieltä, että halusimme vain tyydyttää suurta yleisöä tällä No, ehkäpä tuolloin se oli ihan paikallaan, mutta on sitten tultava myöskin hetki, jolloin uskalletaan palata järjen käyttöön. Eikä ole olemassa mitään kunnon syytä sille, että kaikki ruokaiset eläimet, jotka todellakin syövät kaikkea, siksi tätä käsitettä kaikki ruokaisuus käytetään niistä, miksei niille olisi mahdollista antaa ravinnoksi toisesta eläimestä otettua osaa. Näinhän ne luonnossakin mm, toimivat. Jos esimerkiksi ihmisravinnoksi kelpaamattomista osista on kyse teurasjätteistähän puhutaan, ja niitä on todellakin paljon teurasjätteitä. No, voidaan sanoa, että ei tämä kovin esteettistä ole, mutta kuitenkin korkealuokkaisesta eläinvalkuaisesta puhutaan. Ja kysymys kuuluu, onko meillä varaa heittää hukkaan tällaiset ravintomäärät. Tässä todettiin Nikosen puheenvuorosta, että kyllähän ymmärtää esimerkiksi paineet, jotka tähän liittyvät, mutta mielestäni niinkään tästä taloudellisesta paineesta ei ole tässä kyse, vaan pikemminkin ehkä siitä, onko tämä moraalisesti oikein ja oikeutettua olla hyödyntämättä tällaisia teurastuksesta jääviä jäämiä. Minä olen kannattanut sitä, että nämä osat tulisi hyödyntää. Mari Polsenin äh, mietinnössähän tämä kannibalismi esiin nostettiin jo vuosia sitten ja sitten se huomioitiin äh, myöhemmissä mietinnöissä ja tästä asiasta olen ihan samaa mieltä. Rauha Polson puheenvuorossaan kysyi, miten voidaan määritellä ja havaita, mistä eläimestä rehu on peräisin. No komissio varmasti tätä haluaa vielä kommentoida, mutta on olemassa todellakin jäljitysmetodit EU-ssa, joilla tämä on mahdollista. PCR-metodi, e, sitä kollegat varmasti selventävät, mutta kuitenkin nämä ovat sellaisia e, tutkintamekanismeja, jotka on nyt käytössä ja mietinnössä tuon esiin sen, että kiellon poisto tulee yhdistää luotettavaan jäljitysmekanismiin sen suhteen, mistä eläinvalkuainen on peräisin. Mikä on sitten suvaitsevuusarvojen ja rajojen tilanne? Itse katsoisin, että selvää tietysti on, että märehtijätkin joskus pellolta jonkun madonkin haukkaavat. Ei se nyt ihan niin <clears throat> tiukkaa ole, mutta on muistettava, että tältä pohjalta näihin sairauksiin ei päädytty, vaan prionit, <clears throat> ne tuli kyllä äh, saastuneista äh, lampaan <clears throat> aivoista, joita käytettiin rehussa jos esimerkiksi eh, rehussa joskus jokunen hiiri on mukana, niin ei sellaista tilanteesta puhuta tai sellaista ympäristön eh, saastumisen aiheuttamista seikoista. Eh, tähän on olemassa omat rajansa ja määräyksensä myös eläinrehun osalta. Jos jokunen hiiri tai lintu tai joku rehun eh, livahtaa mukaan, niin tällaisista raja-arvot on olemassa. Mutta nyt mietitään, tarvitaanko raja-arvoja eh, eh, eläinvalkuaisen osalta silloin, kun puhutaan märehtiöistä. Me emme saisi tätä projektia mennä rikkomaan ja antaa tästä vääränlaista signaalia. Olen yleensä aina valmis kompromisseihin, mutta tässä raja menee. Emme saa antaa vääränlaista signaalia Eli että kyllä, kyllä, kyllä, kyllä eh, voidaan olla tässä vähän suvaitsevaisia ja eh, voidaan sallia myöskin eläinvalkuainen eh, märehtiä rehu. Ei tällaista ei saa tehdä. Sitten nämä karjat, joissa on havaittu vielä se tapauksia. Yksi vaihtoehto on, että koko karja teurastetaan ja lihaa ei voi käyttää, tai sitten haetaan pyyntö sille, että e, tuotantokauden loppuun eläimet voivat elää e, maidon tuottajina esimerkiksi. Mutta niin kuin sitten tässä komissio puntaroi, että meillä voisi olla mahdollisuus e, mennä ihan tavallisen käsittelyjärjestyksen ja todeta, että no yksi pse tapaus se nyt ei haittaa mitään. Testataan muut eläimet ja jos testitulos on negatiivinen, niin mikä siinä eh, eläimiä voi vielä hyödyntää. Tällaista en, en ole valmis hyväksymään. Katsoisin, että jos tähän mennään, niin silloin aika rohkeilla linjoilla, ehkä jopa provokatiivisilla linjoilla komissio liikkuu. No, kysynpä vain komissiolta, miten kuvittelette suuri yleisö tällaisen argumentin vastaanottaa. Jos ajatellaan esimerkiksi, että Schleswig-Holsteinin osavaltiosta löytyy, tai Tyyringestä tai mistä tahansa karja, joka laiduntaa, ja sieltä löytyy BSC-tapaus, ja sitten todetaan, ei se mitään, ei se mitään, antaa kaiken jatkoa ihan normaalimalliin. Tämä on ihan mahdotonta mielestäni, eikä käytännössä edes toimi. Jos esimerkiksi jossain jäsenmaassa ollaan sitä mieltä, että annetaan karjan eh, jatkaa tuotantoaan, tuotantokauden loppu, niin se on ok, mutta että näiden eläinten liha vielä voitaisiin käyttää elintarvikkeena, niin se on mielestäni ihan mahdoton, mahdoton ajatus. Nämä viime vuosikymmenen tapausmäärät ovat tässä liialliset. Nämä muutama kymmenen. Sitten kun ollaan tilanteessa, jossa tapauksia on yksi, kaksi, niin asiasta voidaan ehkä puhua. Mutta en usko että silloinkaan enemmistöä saataisiin tällaisen esityksen taakse. Katsoisin, että tämä ei olisi kovin hyvä, kun ajatellaan eh, lihan mainetta. Dioksiinia tässä myös kommentoitiin. No en nyt puhu pelloilta löytyvästä dioksista, vaan eh, näistä elin keinotekoisista arvoista, joita esitetään rehulle, ne määritellään vuosittain, ei huomioiden terveydellisiä seikkoja, vaan opportunistisista eh, lähestymistavoista lähdetään liikkeelle, jotta voidaan tiettyä kalastusta harjoittaa Itämerellä ja muualla. Ja sen vuoksi mielestäni näitä raja-arvoja dioksin osalta on tarkastettava. Esimerkiksi eh, kalajauho onko mahdollista ajatella, että korotettuja arvoja voidaan käyttää silloin, kun sillä ravitaan vaikkapa siipikarjaa. E, voitaisiinko ajatella tässä raja-arvon laskemista? Tätä tarkistusta joka tapauksessa tarvitaan mielestäni. Ja tässä kahdessa puheenvuorossa sitten kommentoitiin kappaletta 22, jossa kommentoidaan biokaasua. Tiedätte, että jo 14 vuoden ajan olin näitä asioita tarkastellut, mutta näistä juuri tästä asiasta kovinkaan paljon tiedä. Olin yhteydessä myös entisiin eh, kollegoihin, jotka ovat toimineet myöskin maanviljelijöinä, yksi jopa maatalousvaliokunnan puheenjohtajana, ja hän totesi muun muassa, ja siksi tämän kohdan olen mukaan ottanut, että meidän on oltava johdonmukaisia hygieniamääräysten osalta, mitä tulee sivutuotteisiin ja tätä nämä mainitut kollegat nimenomaan painottivat. Jos näihin liittyen on olemassa tiukkoja määräyksiä, kun puhutaan eläinproteiinista, jota voi käyttää, ja sitten silloin osalta hieman tiukempien määräyksiä, niin silloin tulee katsoa, mitkä määräykset pätevät biokaasulaitoksiin, koska ne saattavat vaikuttaa myös lähipeltoihin. 70 asteesta on kyse eh, biokaasulaitoksesta puhuttaessa, mutta jos tämäkään ei riitä, eh, tai tämäkään ei tunnu riittävän eh, steriloimiseksi. Kannibalismi mietintöön viitattiin. Ja artikla 20. No, se käsittelee myöskin dioksinia ja tähän nostin esiin sitten valvontaan liittyvän seikan elintarvikevalvonta on määritelty laissa EU-ssa ja sitten täytäntöönpano hoituu jäsenmaatasolla ja sen olen tässä vielä esiin tuonut. Eli että jäsenmaiden tehtävä on pitää kiinni tiukoista dioksiinirajoista ja tarvittaessa valvoa niiden täytäntöönpanoa ja tehostaa sitä dioksinitapausten yhteydessä nimittäin havaittiin, että joissain e, maissa dioksiinivalvontatoimia tehdään harvoin. Muuta kyllä valvotaan, mutta ei dioksiinia välttämättä, ja sen takia tämä kohta on haluttu mukaan ottaa. Ja Jimille vielä. Viitasi tähän rehukielon aiheuttaman ongelman. No, olen tästä samaa mieltä, mutta niin kuin jo totesin, emotiot ovat hyvä asia, mutta e, on tärkeää, että lainsäädäntötyössä eivät pelkästään emotiot meitä johdattele. Kun puhutaan e, eläinvalkuaisista, niin tässä on muistettava, että asiaa ei saa puhua tarkastella pelkästään emotionaaliselta pohjalta. Mutta meidän on oltava rehellisiä ja rehellisyyteen kannattaa luottaa. Jos esimerkiksi tehdään äh, äh, sianrehusta tai siipikararehusta äh, ruokaa lemmikkieläimille, kysymys kuuluu, halutaanko näin menetellä. Siis jos emme, niin sitten ostetaan kallista soijaa maailmanmarkkinoilta, eikä sekään kaikille eläimille proteiinilähteeksi riitä, koska tarvitaan monenlaisia energia- ja proteiinilähteitä, ei pelkästään soija riitä. Ja sitten mekaaninen erotettu, haluaisin tämän kieltää, mutta en onnistu siinä, koska tämä on jäsenmaiden vastuulla oleva asia. Ja soijasta jo puhuinkin. Se on tärkeä osa, kyllä. Ähm, ähm, rehuketjussa, kun puhutaan esimerkiksi muista kuin kaikki ruokaisissa, mutta meillä ei ole tarpeeksi näitä öljykasveja EU-ssa. Ja jos niitä hyödynnetään, niin mieluummin niitä halutaan hyödyntää agropolttoaineisiin. Eli näitä ehkä kasvatetaan, mutta sitten kuitenkin eh, on rajallista se, miten paljon näitä lähteitä on ylipäätään rehuksi mahdollisuus käyttää. Tämä on myöskin suurelle yleisölle kerrottava. Ja jos, eläin, jos lihaa käyttää, niin tällaiset eläimet elävät pitkään. Tottahan kaikki toivovat, että eläimet voivat elää terveinä ja pitkään eh, ulkona esimerkiksi, mutta ne tarvitsevat myös ravintoa. Ja mitä pidempään elää, on hengissä ja elää, niin sitä enemmän se myöskin ravintoa tarvitsee. Se on ihan selvä asia. Ja vaikka mitä tahansa soijaa saadaan, niin se ei yksistään ratkaisuksi riitä. No niin, kiitokset tästä ja komissiolta varmasti saadaan lisävalaistusta asiaan. Kiitos erittäin paljon ja sitten annan herra Putletilla komissiosta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Oui, nous sommes... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Olemme hyvin tyytyväisiä, että me olemme täällä nyt 20 Viisi vuotta sitten ensimmäinen tapaus yhdistyneessä kuningaskunnassa eh, diagnosoitiin ja me, meillä on nyt tämä mietintö Rovarot Olemme siihen hyvin tyytyväisiä, että tämä mietintö ei kovasti kritisoi komissiota. Noin yleisesti me olemme hyvin paljon samalla linjoilla kuin mitä nämä johtopäätökset Rovarot mietinnössä on, mutta aivan Nopeasti voisin käsitellä eräitä kohtia, mutta voitte tietenkin esittää myös kysymyksiä muista asioista. Ensinnäkin valvonta. On aivan totta, että me olemme ehdottaneet toimenpiteitä ja siis vähentäneet testien määrää ja tätä ikärajaa nostaneet. Meillä on tarkoituksena ollut sellainen järjestelmä, jossa voidaan seurata nimenomaan riskitapauksia ja tämän taudin esiintymistä. Ja, ja juuri tätä, että jos tietyillä tiloilla on vain jotkut eläimet sairaita. 2009 67 tapausta ja 2010 näitä oli 35 enää. Eli joka vuosi sairaiden eläintapausten määrä puolittuu. Me toivomme ja odotamme pääsevämme nolla tasolle suurin piirtein tai hyvin pieniin määriin. Saattaa olla jotakin yhtäkkiä, yhtäkkiä tapauksia näitä e, sellaisia BC-tapauksia, joita emme, emme voi heti identifioida. Mutta kuitenkin eläinjauheen myötä siirtyneet tautitapaukset, niin niistä on päästy täysin eroon. Noin kymmenen vuoden ajan e, tämä eläjä on ollut jo kielletty. On aivan totta, että kaikki unelmoivat siitä, että e, eläviä eläimiä voitaisiin testata. Silloin ei tarvitsisi näyttää, käyttää kuolleen eläimen aivoa testikohteena, voitaisiin tehdä jonkinlaisia kudostutkimuksia tai veritutkimuksia. Mutta tutkijat eivät ole vielä tähän mennessä pystyneet antamaan meille paljon toivoa tällaisen testin mahdollisuudesta. No sitten ruokintakielto. Rehukielto. Olette tiekartasta nähneet, että me emme voi ehdottaa märehtiöille eläinjauhoa. Meillä on nyt tällainen syndrooma, joka on BSEstä eh, aiheutunut 90-luvulla. Meillähän oli 30 tapausta vuosittain silloin. Emmekä millään muotoa halua enää takaisin tähän joutua. Rotberent on myös eh, oikeassa siinä, että laboratorioiden pitäisi tämän vuoden loppupuolella pystyä antamaan sellaisia testejä, joissa voisimme diagnosoida erilaisia eräin, eläinjauhoja. Ja sitten voitaisiin tehdä ristiin tarkastuksia juuri näistä eläinjauhoista, jotka ovat siis peräisin sijoista tai siipikarjasta. Ja me tietenkin tässä etenemme, teemme ehdotuksia parlamentille. Sitten kun tällä tavalla voidaan valvontoja eh, tehdä. Meillähän on kolmen barin paineessa 133 astetta lämmintä, jossa tätä jauhoa eh, valmistetaan tai käsitellään ja, ja, ja myös vientitarkoituksiin. Sitten erityinen riskimateriaali. Me emme ole OJien kannalla, vaan me seuraamme, mitä EFSA-asiasta on sanonut. Vaikka me toivommekin, että jonakin päivänä tämä tilanne katsottaisiin uudestaan. Nythän kaikkea nautamateriaalia pidetään riskimateriaalina, joka pitää eh, tuhota. Siis metrisuolisto ei suinkaan 15 metriä. Tästäkään tieteellistä näyttöä ei ole, että miten, miten suolisto siis tuhotaan, tuhotaanko se kokonaan. Ja, ja todella tässähän nyt sitten tonni määräisesti on suurikin menetys kyseessä. Mitä tulee tutkimukseen, niin on oletettu, että joskus vuohet olisivat geneettisesti tälle immuuneja tai vastuuskykyisiä, mutta nauteen kohdalla se on, on huonompi tilanne. Mutta kuitenkin vuohien kohdalla voitaisiin ajatella, että tällainen geneettinen resistentti, resistenssi TSE-taudille tulisi. Kyproksella erityisesti tätä on seurattu ja tulokset tulevat asiasta 2012. Nautojen kohdalla tämä on paljon vaikeampaa. Kaikki tietenkin haluaisivat tällaisen geneettisen resistenssin syntymään. On mietitty sitä, miten eläimiä voitaisiin ristisiittää tällaiseen, jotta nuoret eläimet olisivat vastustuskykyisiä. No sitten virallinen valvonta. Olemme Rova Pulssinin kanssa samoilla linjoilla. Tätä valvonnassa, e, valvonta ei ole harmonisoitu maiden välillä. EFSAsta e, on sanottu, että pitäisi kiinnittää huomiota näihin aukkoihin koko elintarvikeketjuvalvonnassa – ketjun valvonnassa, ei pelkästään BSE-kysymyksissä, kaikenlaisissa kasvitaudeissa, eläintaudeissa, elintarvikkeiden hygieniamääräyksissä. Kaikissa pitäisi toimia näin. Tiedätte, että tämä liittyy rahoitusongelmiin. Suurin osa hallituksista on nyt hyvin suurissa talousvaikeuksissa – kuten erityisesti Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa. Valitettavasti valvonnan tiiveys tai tiheys ei aina ole toivottavan, toivottavalla tasolla. Joskus Luxemburgin tuomioistuin tähän puuttuu, joskus on koulutusohjelmia. Meillä on koulutusohjelmia turvallisemman ruoan tarkoituksessa, mutta joka tapauksessa olisi parempi mm, hyvä järjestää valvonta elintarvikeketjussa aukottomammaksi. PSCn kohdalla on niin, että 2000 vuonna komissaari Byrne laati omat prioriteettinsa ja vaati hyvin tiukkaa valvontaa jäsenmaihin. Ja tämän valvonnan ansiosta ainakin vanhoissa jäsenmaissa, niin BSE-taudin valvonta on ollut hyvin tarkkaa. Sitten kalajauhon dioksiini. Haluaisin korostaa sitä, että meillä on dioksiinirajat kalajauholle, jotka ovat hyvin tiukat rajat. Maailman tiukimmat itse asiassa. Me olemme havainneet, että erinäiset monet tieteelliset lausunnot ja raportit, niin me tiedämme, että erityisesti Itämerellä on ongelmia. Kuitenkin tiedämme hyvin paljon ja olemme tarkkoja tämän dioksiinikysymyksen kohdalla. Saksassa viime kriisi, joka oli viime vuonna ja tämän vuoden alussa, niin se muistutti taas meitä jälleen tästä asiasta. Ei ole vielä selvää, mistä tämä saastuminen oli peräisin. Ainakaan minulla ei ole sellaista tietoa. Meillä on kuitenkin kaikkein tiukimmat mahdolliset rajat. Onnetonta on tietenkin se, että on olemassa järjestelmiä, joilla voidaan tämä poistaa erityisesti kalaproteiinista tämä saastunut osuus ja myös kalaöljystä, mutta kuitenkaan kalajauhon osa, osalla, kalajauhon kohdalla on niin, että dioksiinia ei saada siitä poistettua samalla tavalla kuin öljystä. Ongelma siinä on. Me tiedämme kuitenkin, että kalajauhot ovat valkoislähde hyvin tärkeä sellainen. vaikka maailmanlaajuisesti joskus voidaan ajatella, että kalas, eläimille kalastaminen ei olisi kestävää kehitystä ja että tällä tavalla hukattaisiin mm, kalakantoja. Me olemme tiekartassamme todenneet, että me haluamme käyttää kalajauhoa, koska ne ovat hyvin hyödyllisiä, hyödyllisiä proteiineja, ei siis merehtiöille, vaan muille lajeille. Ehkä tällä tavalla voimme käyttää vähemmän geneettisesti muunneltua soijaa, eh, joka on peräisin siis Etelä-Amerikasta. No sitten tämä kohorttikysymys. Me olemme todellakin ehdottaneet eh, sellaista järjestelmää, että karjan eh, eräs, eh, jos karjassa on eläin, joka on sairastunut BSE, niin muut eläimet voisivat, voisivat jatkaa elämäänsä eikä niitä teurastettaisi heti. Esimerkiksi lypsylehmät voisivat uraansa jatkaa koska BC ei tartu maidon välityksellä. Sitten elämänsä loppuvaiheessa niin elämä testattaisiin ja, ja sitten annettaisiin ihmisravinnoksi. Mutta todellakin tuotanto elämän loppupuolella niin näitä eläimiä siis loppujen lopuksi näitä ei teurastettaisi sillä tavalla kuin aikaisemmin. Aivan kuten aluksi sanoin, niin hyvin paljon vähemmän on tällaisia karjoja, missä BSEtä esiintyy. Sitten tämä mekaaninen liha-asia, mekaanisesti erotettu liha. Meillä on vähän erilaisia näkemyksiä nyt asiasta ja haluan tämän selvittää teille. Me haluamme vähentää eläinperäistä jätettä. Te tiedätte, että hyvin paljon elintarvikkeita tuhoutuu, vaikka ne olisivat käyttökelpoisia. Tämä liittyy köyhyyteen, kestävään kehitykseen ja kierrätykseen tämä ajatus. Ja on aivan selvää, että luista vedetään viimeisetkin lihan rippeet kovalla paineella. Niin on selvää, että tämä ei nyt anna mitään kovin laadukasta proteiinia käyttöömme. Ne ovat kuitenkin käyttökelpoisia silloin, kun tämä tapahtuu hyvissä olosuhteissa. Siipikarjan kohdalla täytyy tietenkin välttää tartuntoja, kuten salmonella ja sitten sikojen kohdalla tällaisia ongelmia ei ole, mutta kuitenkin hyvin tiukkaa säännöstä ja tähänkin sovelletaan. Tämä on kuitenkin yksi proteiinin lähde, Haluaisimme välttää sitä, että nämä proteiinit häviävät. Haluaisimme siis ottaa ne hyödyksi ruhossa elämästä riippumatta. Siellä on 45 prosenttia ruhosta, siis joka painon mukaan tulee ihmisravinnoksi ja 55 prosenttia ruhopainosta menee eläinten rehuksi tai jätteeksi kompostiin lannoitteeksi tai, tai poltetaan aivan kokonaan. Siis 55 prosenttia on yli puolet ruhopainosta. Jos me nyt muutaman prosentin sieltä saamme ravittua kasaan ja annamme tässä, tuotamme lihaa kuluttajille, niin siis ei mitään korkealaatuista proteiinia ole, ole tämä, mutta sitä se jalostetaan makkaraksi. Emmekä ole nähneet vielä syytä kieltää tällaista mekaanisesti irrotetun lihan käyttöä. Täytyy nyt vielä paneutua tähän asiaan. Kuitenkin asia on tärkeä. Me myös viemme tällaista lihaa Euroopan unionin ulkopuolelle. Kolmannet maat ostavat näitä tuotteita. Eh, hyvin halvalla, halvalla tätä lihaa ostetaan, mutta tonnimääräisesti esimerkiksi siipikarjan tällainen liha on, on melko merkittävä vientituote. Niin, hyvä puheenjohtaja, siinä kommenttini. Ja haluaisin todella kiittää Rova Rothberentiä tästä hyvästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitos. Kaikki yhtyvät näihin onnitteluihin. Haluatko esittelijä vielä lisätä jotakin tähän? Ja. Niin. Haluaisin lopuksi todeta, että kiitos siitä, että näinkin paljon oli aikaa tätä aihetta täällä käsitellä. Ja lämpimät kiitokset myös varjoesittelijöille. Ensin palautteesta ja toivottavasti lähiviikkoina voidaan järjestää tapaaminenkin varjoesittelyiden kanssa. No kaikista asioista en tietenkään samaa mieltä voi olla. Tämä esimerkiksi tulee näihin karjojen teurastuksiin. No voidaan miettiä, miten tässä kannattaa edetä. Ehkä joudumme esimerkiksi tähän asiaan vielä palaamaan. Tietysti jos tapausmäärät jatkuvasti vähenevät, niin voidaan miettiä asiaa. Ja kyllähän maidon tuotanto nykyäänkin voi jatkua. Sen osalta ei tarvitse lainsäädäntöä muuttaa, mutta jäsenmaille todetaan, että tästä tulee jättää hakemus. Ja jos tätä jäsenmaat eivät halua tehdä, niin sitten se on niiden oma asia. Eli en ole tästä ihan samaa mieltä kanssanne. Ja sitten tämä tiedoteltu liha, siitä myöskään ole samaa mieltä. Vielä sen huippuaikoina tietysti tähän liittyy terveysriski, mahdollinen terveysriski, ihan varmoja ei tuolloinkaan oltu. Tuolloin kuitenkin katsottiin, että vain lihaksi liittyvää lihaa käsitellään ja emme voineet myöskään esimerkiksi luumateriaalia myydä Eli esimerkiksi tietyn tyyppiset elintarvikkeet jäävät kokonaan pois ruokalistoiltamme, mutta nyt tilanne on tässä vähän muuttunut. Ja erottelussa siinä on se ongelma, että saattaa myöskin eh, luu vaurioitua ja näin ollen ydintä saattaa tulla mukaan. No täällä joku pudistelee päätään, mutta kannattaa sanoa, että ei tämä mitään ihan epätavallista ole, jos siis luu menee rikki ja tällöin luuta tulee lihan mukaan. Kyllähän joskus luumuruseakin lihasta löytyy. Kyllä näin ihan useinkin tapahtuu. Herra Putile, arvionne mm, osuudestamme maailman markkinoihin, mutta tämä pieni prosenttiosuus, kuinka sitä tarvitaan vientiä ajatellen, niin en oikein voi tähän yhtyä. Ja sitten jos merkinnät toteutettaisiin, ja itse olen aina näiden puolesta puhunut, eli ettei niissä lue niin kuin nykyään on, että esimerkiksi eh, ei niin kuin nykyisellä, vaan sanotaan, että tuotettu mekaanisesti irrotetusta lihasta, eh, eli selvin sanotaan, että kuluttaja ymmärtää, mistä on kyse, niin silloin todellakaan enää kovinkaan moni ei ole valmis tällaista lihaa ostamaan. Eli kannattaa käyttää kunnon merkintöjä ihan etusivulla, niin kuin monen muunkin tuotteen yhteydessä tehdään, jos todellakin merkintälinjalle mennään. Uskoisin, että tämä hoitaisi ongelman ihan luonnollista tietä. Ja sitten pidettäisiin huoli. Tällä tavalla hoituisi se asia, että näitä jätteitä, todellakin jätteistä, lihajätteistä voi puhua, ei käytettäisi ihmisravinnoksi enää, vaan mahdollisesti niitä voitaisiin hyödyntää, hyödyntää lihajauhoon, eikä tällöinkään luusta puhuta, vaan ylijäämä lihasta ja mekaanisesti erotelusta lihasta puhuttaessa mm, tarvittaisiin todellakin tiukkaa, laajaa merkintämenettelyä ja sitten nähtäväksi jää, miten tuolloin argumentit halutaan esittää. Kiitos. Kiitos erittäin paljon ja muistutan, että 19.4. kello 12 on tarkistusten lä- lä- jättämisaika. Toivotan teille hyvää iltaa ja nähdään huomenna aamulla.